Ursprünglich sollte die äh, Pressure Equipment Directive Bestandteil des Pakets sein, was aber am Ende aus technischen Schwierigkeiten leider nicht möglich war. Ms. Ähm, roithov with the agreement of shadow rapporteurs, liebe Kolleginnen und Kollegen, focused on the changes which would make this directive coherent with the rest of the package. That means uh, on the amendments already agreed between the European Parliament and the Council. And as a consequence,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 totisesti totta, että kaikkein tärkein henkilö tässä asiassa on herra Schwab itse. Joten on ihan hyvä, että jokainen teistä on täällä paikalla. Ja erityisesti Andreas, tämä on erittäin hyvä. EUn kilpailuoikeus on hyvin monenlaista, koska sitä säätelevät sekä kansallinen että EUn taso, että yksityinen taso, että asiakkaat. Ja sitten antikilpailu- tai dumppaussäännöt haittaavat kilpailua. Tällä hetkellä vain jotkut jäsenvaltiot tukevat asiakkaita oikeuskuluissa, jotta he saisivat korvauksia kärsimästään haitasta. Minusta jokainen meistä pitää hyvänä komission ehdotusta tähän direktiiviin, täksi direktiiviksi. Mitä tulee tähän yksityisiin puoleen, niin ehdottaisin, että meillä olisi joukkokanne menettely ja toivon, että herra Schwab voisi minua tässä tukea. Euroopan parlamentin päätöslauselman vuodelta 2009 sen seurantana komissio sitä mieltä, että meillä pitäisi olla integroitu järjestelmä joukkokanteisiin myös äh, kilpailulainsäädännössä. Sitovat säännöt eivät kuitenkaan joukkokanteisiin vielä ole todellisuutta, vaikka minä aina äänestin sen puolesta. En minä usko, että me saamme sisämarkkinoita täydellisiksi ilman tätä toimenpidettä, mutta tästä olemme eri mieltä. Joukokanteet antaisivat mahdollisuuden myös kauppajärjestöille ja kuluttajajärjestöille viedä asioita eteenpäin yksityisen nimissä. Joukkokanne ei ole mikään sosiaalinen agenda, vaan se olisi, otettaisiin käyttöön oikeudenmukainen ja reilu kuluttajien kohtelu, ja näin ei esimerkiksi ole USAssa. Sen vuoksi haluaisin että meillä olisi selkeästi määritelty ryhmä ihmisiä, jotka voisivat toimia esittely, tavallaan edustajina. Aloitan tässä nyt kovin rohkeasti, mutta nyt lopussa täytyy kuitenkin tunnustaa aina poliittiset realiteetti. Mutta joka tapauksessa tämän joukon identifioinnin täytyy olla selvä ja ottaisin tällaista opt-in-mallia. 25 prosenttia vain näistä toimista johtaa oikeudenkäyntiin äh, Euroopan unionissa. Ja sen vuoksi täytyisi olla jotain, jotain muitakin mahdollisuuksia kuluttajille vaatia oikeuksiaan. Sen lisäksi meidän täytyy pyrkiä äh, paljastamaan kartellit. En ole samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa siitä, että otettaisiin käyttöön tällainen äh, harmaa lista paljastuksista. Se, on tilanteita, jossa kilpailu tilanteissa tämä on ollut mahdollista vain sen vuoksi, että joku on jakanut informaatiota tai joku on toiminut, eh, paljastanut informaatiota. Mutta tähän ei ole mitään viittausta tässä ehdotetussa direktiivistä. Tällä hetkellä näiden ilmiantajien asema on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä. Sen vuoksi nyt tämä pitäisi ottaa mukaan tähän direktiiviin. Pidän hyvänä komission ehdotusta huolta siitä, että aukot todisteissa olisivat kuluttajien kannalta edullisia. Mutta sitä huolimatta täytyisi huomioida myös suorat kaupat Tämä johtaisi todennäköisesti vaatimuksiin sekä suoralta että epäsuoralta vaatijalta. Minä en pidä tällaista duaalia järjestelmää hyvänä. Minusta uskokseni tässä nyt ei ole vielä tarpeeksi edes todisteita paas on tilanteessa. Tällainen yhden pilarin järjestelmä olisi parempi kansallisille tuomioistuimille. Vahingon sattuessa kustannukset on korjat, ko, korvattava. Minä haluaisin äh, tässä vakuuttaa, että on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kärsitystä vahingoista on maksettava korvausta. Sen lisäksi on tärkeää huomioida myös äh, kartelleissa vahinkoa kärsineen osapuolen suoja. Kuluttajan, kuluttajajärjestön tai pienen yrityksen kannalta vaara siitä, että ne joutuvat hävitessään maksamaan oikeudenkäyntikustannukset, voi vakavasti pelottaa niitä nostamasta kanteita. Kanteiden nostamisen todennäköisyyden lisäämiseksi valmistelija ehdottaa, että voitaisiin perustaa rahasto, joka rahoitetaan kilpailuoikeuden rikkomistapauksissa maksettavilla sakoilla. Tästä rahastosta rahoitettaisiin mahdollisen tapauksen ensimmäinen suuntaantava tuomio kantajan esittämien todisteiden pohjalta. Tämä alentaisi vahingonkorvauskanteen nostamiskynnystä ja vähentäisi aiheettomia kanteita. Olisi syytä korostaa, että häviäjä maksaa säännöstä pidetään kiinni. Ja yhteenvetona sanoisin, että minä luotan siihen, mitä herra Schwab sanoi, ja minulla on syvä luottamus siihen, että Ekon valiokunnassa, jossa minä en ole varajäsen, vaan täysijäsen, niin minä voin sanoa, että minä voin tukea sinua siellä, Andreas, ja sinä voit tukea minua täällä. Teen myös muutamia tarkistuksia, mutta tämä nyt on tämä lausunto, mietintö, lausunto tällaisena. Kiitos puheenjohtaja. Grazie collega, diamo la parola adesso al... No niin, kiitokset. Ja seuraavaksi Andreas Schwab, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja kollega Olle Schmidt. Tässä oikeastaan vain vahvisti minun eh, puheenvuoroni ja toivon, että se mitä tässä ehdotetaan että se ei johtaisi mitenkään siihen, että me joutuisimme Euroopassa sellaiseen vaaraan, että tilanne muuttuisi USAn kaltaiseksi, jossa meidän täytyy vain nähdä, että useat ihmiset, oli nyt kysymys kuluttajasta vai yrittäjästä, joutuvat tavallaan maksamaan tästä hyvin raskaasta järjestelystä. Ja tähän mennessään Euroopassa me olemme kyenneet hoitamaan asiaa huomattavasti paremmin ja uskoakseni meidän täytyy myös huolehtia tällä direktiivillä sillä tavalla asioista, että näin on myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla meidän täytyisi ehkäpä vahvistaa komissiota ja sen henkilökuntaa niin, että se kykenisi näissä yhä monimutkaisemmiksi muuttuvissa asioissa äh, huolehtimaan markkinakysymyksistä ja äh, että se kykenisi äh, valvomaan markkinoita. Mutta ehkäpä tässä nyt kuitenkin mennään hieman liian pitkälle. Haluaisin kuitenkin kertoa äh, erästä konferenssista, jossa Philip Kubi, joka on nyt täällä komissiosta läsnä, oli myös paikalla, jossa hyvä kollega Schmidt meille puhuttiin näistä amerikkalaisista tilanteesta, millä tavalla sitä Euroopassa äh, mutta kun sitä Euroopassa pidetään mahdottomana, se on kuitenkin yksi mahdollinen painajainen. Meidän täytyisi yrittää saada aikaan yhteiset eurooppalaiset sisämarkkinat ja yhteiset säännöt. Ja silloin eh, irlantilainen eh, tuomari sanoi minulle, eh, siteeraan, tarkoitatteko te sitä, että meidän pitäisi Irlannissa lopettaa tämä korvausten maksaminen? Ja tämä osoittaa, että meillä on hyvin erilaisia perinteitä eri jäsenvaltioissa ja sen vuoksi me emme voi automaattisesti lähteä siitä, että harmonisoimalla tiettyjä aloja kollektiivisia oikeussuojakeinoja ja ryhmäkanteita, että ne automaattisesti johtaisivat siihen, että voidaan tämä vahingonkorvauskanne sulkea pois. Haluan tällä vain selventää sitä, että meidän täytyy ehkäpä vielä hieman selventää tiettyjä kohtia. Nyt sitten yksityiskohtaisesti näistä asioista, mistä Ulle Schmidt erinomaisella tavalla puhui. Luonnollisestikin eh, tilanteessa eh, täytyy voida toimia. Eihän ole tässä mitään perusteita sille, että toimitt yritettäisiin aina silloin, kun teollisuuden edustajat, PK-yritysten edustajat tai eh, kuluttajat ovat kokeneet jonkin vahingon. Tietenkin heidän täytyy saada vahingon korvaus tavoitteena se, että tämä kokonaisuudessaan olisi edullisi, saavutettaisiin mahdollisimman edullisesti kansantalouden kannalta. Ja sen vuoksi minusta kaikkein edullisinta olisi, jos Euroopan komissio olisi mahdollisimman voimakas näissä menettelytavoissa ja että hyvällä tavalla voitaisiin neuvottelussa myös neuvotella näistä vahingonkorvauksista ilman, että tässä tarvittaisiin esimerkiksi oikeudellista sekaantumista. Ja niissä tilanteissa, joissa se ei ole mahdollista, niin silloin me tarvitsemme yksinkertaistettua oikeusperustaa Euroopassa. Ja ne säännöt, joita meillä on näissä sakkojen vähintämisohjelmassa on yksi mahdollisuus. Eli meidän täytyy nyt katsoa, mitä asiakirjoja näissä kartelitapauksissa on käytetty ja miten paljon niistä on tullut vahinkoa ja niin edelleen. Mutta nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja niissä tarvitaan asiantuntijoita ja sen vuoksi meidän täytyisi katsoa, millä tavalla tätä sakkojen vähentämisohjelmaa voidaan käyttää. Ei ole kysymys siitä, että haluaisimme tässä nyt salailla mitään, vaan kokemus on ollut se, että mitä paremmin näitä asiankirjoja suojellaan, sitä nopeammin yritykset myös ottavat yhteyttä komissioon, koska niiden asiakirjoja ei voida silloin väärinkäyttää. Ja tällä tavalla kuluttaja saisi suurimmat hyödyt tästä. Ja sen vuoksi tätä ohjelmaa pitäisi mahdollisimman pitkälle pitää sitä kiinni. Sitten asia, josta kollega Schmidt vielä puhui siitä, että pitäisikö meillä olla tällainen musta lista, kyllä vai ei, minusta. Meidän täytyisi äh, pyrkiä siihen, että tuomari tietää, saa kokonaiskuvan ja sitten vasta sen perusteella päättää asiakirjoista, jos ylipäätään ja jos niin äh, missä määrin niitä annetaan käyttöön. Mutta Meillähän on ollut näitä oikeusjuttuja, Donau, kemia ja jotain muuta. joiden pohjalta on jouduttu miettimään sitä, millä tavalla tähän, tai tähän tarvitaan vielä tiettyä erityistä säätelyä. Compensation. Ja sitten nämä vapaaehtoiset korvaukset, joka tapauksessa se olisi paras ja nopein mahdollisuus, mutta meidän pitää tietysti käyttää poliittista painetta niin, että vahingon kärsinyt osapuoli saa korvaukset. Ja kollega Schmidt tästä ehdotti tai näitä epäs, ehdotusta, joka koski epäsuoria ostajia. Tätä ehdotusta pitää tarkastella tarkasti. Me haluamme, että vahingon korvasta annetaan vain sille osapuolelle, joka on vahinkoa todellakin kärsinyt. Ja emme halua, että tässä ketjussa epäsuora osta, ostaja voi saada korvasta asiasta, josta hän ei ole joutunut kärsimään. Nimittäin tällaisessa tilanteessa kolmas osapuoli olisi joutunut vahingon todellakin kärsimään. Eli meidän pitäisi kantaja pitäisi aina olla se, joka on todellakin joutunut kärsimään vahingon. Ja nämä e- helpotukset, joita komissio on ehdottanut, ovat mielestäni melko vaarallisia. En halua tässä sanoa, että todistustaakka joka tapauksessa pitäisi olla kantajalla. Kyllähän tuomari, tuomarilla on esimerkiksi Saksan menettelyoikeudessa tästä oman roolinsa, mutta todistustaakasta luopuminen, sitä, sitä ei pitäisi kyllä sallia täysin. Jos ymmärsin kollega Schmidtin oikein, hänkin haluaisi mennä tällaisen suuntaan. Varmasti voimme siis rakentavasti tehdä tässä kohdassa työtä. Grazie. Collega, do la parola Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Demarinen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt pyytää Silvana Raptin puolesta anteeksi, sillä hän hyvin tärkeän tapaamisen takia ei voinut olla paikalla. Hän on lähettänyt minulle puheensa ja sen aion pitää nyt englanniksi. Ennen kuin sanon mitään muuta, haluaisin kiittää esittelijää herra Olle Schmidtiä hyvästä mietinnöstä. Todellakin eh, direktiiviehdotus on eh, tärkeä edustus, edistysaskel ja parlamentti on tätä pyytänyt monta vuotta komissio ei myöskään ole riittävästi ottanut huomioon näitä muutoksenhakukeinoja, mutta olemme tyytyväisiä tähän ensimmäiseen askeleeseen, jonka komissio on nyt ottanut, ja me olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on nyt tuonut tällaisen sitovan oikeudellisen välineen sääntelemään unionin yhdenmukaista täytäntöönpanoa tällä kilpailukyvyn alueella. Yleisesti ottaen ehdotus on hyvinkin vahva monilta osin. Ensiksikin siinä puhutaan sitovasta luonteesta, joka lankeaa kansallisille kilpailuvirastojen päätöksille siinä myös tarjotaan mahdollisia joustavia ja järkeviä raja-aikoja takaamaan uhrien oikeudet oikeaan mukaiseen ja tehokkaaseen korvaukseen järkevien riidan ratkaisumenettelyjen kautta. Kansallisen lainsäädännön piirissä myös pyritään löytämään unionin kattava periaate todisteiden esittämiselle. Ja tässä on myös järkevät rangaistukset määritelty ja kansalainen voi myös löytää paremmin tarpeellisen tiedon. Lisäksi puhutaan siitä, miten voidaan välillisessä ostossa myös suojella ostajaa ja tarjota myös kuluttajalle järkevää tietoa tuon tieto, todistustaakan puolesta. Ja tässä myös vahvistetaan kansallisten tuomioistuimeen mahdollisuuksia arvioida vahinkoja komission suuntaviivojen piirissä tässä puhutaan myös siitä, miten kilpailuviranomaisten hallinnoista taakkaa vähennetään ja voidaan tarjota niille mahdollisuutta keskittyä enemmän varsinaiseen rikkomuksiin. Komission ehdotuksessa on kuitenkin yksi selkeä ongelma, joka uhkaa koko toimielin rakennelmaa tässä uudessa järjestelmässä ja vaikuttaa suuresti kuluttajien hyvinvointiin. Eli tuo pää, la, tähdä, täh, päätavoite sitten Tässä puhutaan siitä, että kyse on ainoastaan ei velvoittavasta, ei pakollisesta pohjasta. Nykytilanteessa kuuluttajan oikeudet eivät tule sovelletuiksi samalla tavalla kaikkialla unioni, unionissa. Täytyisi nyt järjestelmää muuttaa, jotta se oikeasti tehokkaasti voisi toimia sisämarkkinoilla. Nyt se jää sitten tietyissä jäsenvaltioissa ähm, äh, lapsipuolen asemaan ja näin tuo joillekin valtioille perusteettoman kilpailuedun ja tarjoaa kuluttajille heikomman suojan. Tämä äh, johtaa epäreiluun foorumshoppailuun ja myös pirstaloi markkinoita. Jos tahdottaisiin taata selvä äh, tilanne kaikissa maissa ja kehittää kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin, niin meidän täytyisi pikemminkin löytää tällainen täysin yhdenmukaistettu ryhmäkannemenettely. Me olemme siksi hyvin mielissämme siitä, että luon, mietintöluonnoksessa otetaan nämä kysymykset esille ja myös mietitään, minkälaisia kustannuksia, kustannusten leikkauksia voitaisiin tehdä suhteessa tuohon, mitä komissio on ehdottanut. Ja vielä lopuksi huomauttaisin, että monimutkaisin kohta tässä direktiivissä on juuri se, miten tämä sitten liittyy näihin sakkovapautuksiin tai sakkolievinnysohjelmiin ja tämä liittyy myös tuohon julkisen ja yksityisen puolen täytäntöönpanoon. Yksityisen puolen täytäntöönpano ei voi korvata tuota julkisen puolen täytäntöönpanoa ja yksityisen puolen täytäntöönpano tarvitsee rinnalleen vahvaa julkista täytäntöönpanoa, koska se riippuu vahvasta, vahvasta mm, ongelmien löytämismenettelystä, ja tätä on mahdotonta ilman tuollaista vahvaa sakkojärjestelmää, ja se suojaa, joka suojaa uhreja ensisijassa. Ja nämä RAPTin tarkistukset nimenomaan pyrkivät saamaan aikaiseksi tällaisen optimaalisen tasapainon kuluttajien näkökulman, sisämarkkinoiden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kiitokset. Kiitokset tästä. Gebhardt nyt sitten vihreille. Äh, Minä voin puhua aivan lyhyesti. Olisi hienoa, jos kollega Schmidt osaisi saada kompromissin aikaiseksi ja pääsisimme eteenpäin, sillä näissä ryhmäkanneasioissa nämä urautuneet rintamat eivät kyllä vie meitä ollenkaan eteenpäin, joten olisi hienoa, jos te voisitte tuoda liikettä asiaan. Kiitos. Allora passiamo adesso... Kiitokset tästä. No niin, ilmeisesti muuta sanottavaa ei tällä erää ole, joten komission edustaja, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja kiinnostuksella kuuntelin kollegoiden, eh, komissi, eh, anteeksi, siis parlamentin kollegoiden puheenvuoroja. Muutama huomio. Ensinnäkin ryhmäkanteet. Tiedätte, tai kollektiiviset oikeussuojakeinot. Komissiohan ehdotti horisontaalista käsittelyä ja tämä vastasi myös parlamentin mielipidettä tästä asiasta. Meille sanottiin, sidosryhmät mukaan lukien parlamentti sanoivat, että tämä kollektiivinen oikeus, kollektiiviset oikeussuojakennut ovat horisontaalinen asia ja, ry, ja tällainen alakohtainen äh, lähestymistapa saattaa johtua siihen, että kansalliset säännöt sirpaloituvat. Te ehkä tiedättekin, että monissa jäsenvaltioissa puhutaan siitä, esimerkiksi Englannissa, Ranskassa tai Belgiassa puhutaan sitä, minkälaisia kollektiivisia oikeussuojan keinoja pitäisi ottaa käyttöön. Meille sanottiin, että pitäisi odottaa ja ja tätä, tätä asiaa pitäisi käsitellä EU-tasolla. Siksi käsittele, ehdotamme tästä horisontaalista lähestymistapaa, mutta se ei tarkoita sitä, että emme haluaisi antaa suojelua heikommille osapuolille, kuten esimerkiksi pk yritykselle ja kuluttajille. Ja uskomme itse asiassa, että monet säännökset tässä ehdotuksessa parantavat kuluttajien suojaa. Yksi Yksi seikka olisi se, että viranomaisten olisi pakko tutkia näitä kilpailuoikeusrikkomuksia. Ja toinen seikka on, ovat nämä epäsuorat ostajat, jotka herra Schwabkin mainitsi ja muutkin. Se, näille epäsuojille ostajille pitää antaa jonkinlainen mahdollisuus. Otetaan esimerkiksi tämä vitamiinikartelli. Tässä, tässä tapauksessa on monia eri tasoja tuottajat ja esimerkiksi äh, sitten lihantuottajat ja äh, rehun tuottajat. Nyt jos tässä tapauksessa todetaan, että kilpailuoikeutta on rikottu ja siitä on johtunut ylihinta, niin meidän mielestämme muiden ehtojen kanssa yhdessä pitäisi luoda tämmöinen olettamus ylihinnasta ja kun todistustaakka siirrettäisiin tässä tapauksessa sitten vastaajan, vastaajalle, sillä eihän epäsuorilla ostajilla ole mahdollista saada tarkkoja tietoja ö, sellaisilla ketjun tasoilla, joihin he eivät itse osallistu. Tämä on todellakin tärkeä kohta, vaikka meillä ei olekaan vielä tarkkaa kuvaa siitä, miten tämä kohta muotoiltaisiin. Toinen keskusteltu osa on tämä yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen täytäntöönpano. Me haluaisimme loppujen lopuksi kummatkin täytäntöönpanon lajit. Me emme halua sitä julkisoikeudellista täytäntöpanoa vaarantaa. Ja sitten pääsy todisteisiin ja sitä koskevat säännöt ennen kaikkea sakkovapautus- tai sakkolievennysohjelmassa on avainkysymys. Nämä Donau Hemi, tämä Donau oikeustapaus mainittiin tässä ja Ähm, se, että voisimme laittaa mustalle listalle vaan nämä itse syytökset, se olisi hyvä lähestymistapa, se antaisi oikeusvarmuutta kaikille osapuolille siitä, mikä, mitkä tiedot ovat saatavilla ja mitkä ei ja missä, millä ehdoilla. Lopetanpa tähän, kiitos. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi esittelijä Schmidt arvoisa <clears throat> puhemies Kiitos Kiitos kommenteista. Olen luonnollisesti täysin tietoinen siitä, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Olen tiedän sen. Ja tiedän myös, että meillä on tiettyjä mielipideeroja. Ja lopussa meillä täytyy olla yhteinen pohja. Toki minä tämän ymmärrän. Ja ymmärrän myös komission argumentit. Minä olen aina ajatellut, että tämä on poliittinen elin ja minä olen poliitikko. Sen vuoksi minun mielipiteeni ja se, mitä tämä valiokunta voi tehdä, ei ole vain tehdä lainsäädäntöä sanoa, että tämä on nyt fakta ja näin voimme tehdä tänään, vaan meidän pitää myös tavallaan laatia visioita ja siinä me emme ole mitenkään erityisen hyviä. Siinä mitä me todella haluamme ja minkälaisia välineitä meillä on käytössämme ja sen vuoksi minä olen nyt tähän ottanut mukaan hieman ylimääräisiä ehdotuksia. Se ei todellakaan ole vain ärsyttääkseni sinua, Andreas, ei lainkaan. No ehkä hieman, mutta ei nyt niin kuitenkaan. Mutta äh, olen käynyt paljon keskustelua saksalaisten kollegoitteni kanssa minun ryhmässä ja minä en ymmärrä heidän argumenttejaan. Saksa on suuri maa tietenkin. Me voimme hyväksyä teidän sääntönne, mutta emme me hoida asioita sillä tavalla Euroopassa. Ja sen vuoksi toivon, että saan komissiolta tukea. Jos me todellakin haluamme kuluttajystävälliset sisämarkkinat, niin me tarvitsemme jonkinlaista mekanismia, jonkinlaista välinettä, ja minä olen puhunut tästä siitä lähtien, kun tulin tähän parlamenttiin vuonna 1999. Ja aina on argumentoita, että no ei sitä nyt voida tehdä ehkä ensi vuonna tai sitten ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten tässä tämä lähtökohtani ja nämä muut asiat, ne ovat yksityiskohtia. Mutta paholainen piilee yksityiskohdissa, kuten tiedätte, ja me tarvitsemme tasapainoa ja toki minä ymmärrän komission argumentit ja komission ehdotukset, mutta joillain aloilla meidän pitäisi asettaa kuluttaja ja kuluttajan intressit kaiken muun edelle. Toki tästäkin voi olla eri mieltä ja sanoa, että tämä ei ole kuluttajien intresseissä. Näin ehkä saattaa ollakin. Mutta ainakin meillä pitäisi olla selkeä ja syvä ja avoin keskustelu siitä, mitkä ovat parhaat keinot yksittäiselle kuluttajalle toimia ja vastata. Me tarvitsemme tähän varmasti vielä lisäkeskusteluja niin, että saamme mukaan kaikki nämä eri ehdotukset ja lopuksi toki löydämme kompromissin. Se on ihan varmaa. Ja minä äänestän minun lausuntani puolesta ja toivottavasti myös tekin niin teette ja herra Schwab tekee niin. Ja sitten minä äänestän herra Schwabin mietinnön puolesta Ekon valiokunnassa. Sillä tavallahan hommia tässä talossa hoidetaan. Yleensä se toimii hyvin. Mutta tämä joukkokanne asia on ollut raivostuttava riesa minä olen liberaali enkä aina pidä kaikesta, mikä on kollektiivista, mutta joskus yksin on hyvin yksin, eikä kukaan auta. Joten kyllä me tarvitsemme myös kollektiivisia toimia. Grazie. Kiitokset. Volevo informar... No niin, haluaisin kertoa teille Seuraavan asian tarkistuksista 18. lokakuuta on niiden määräaika. Ja seuraavaksi siirrymme sitten esityslistan kohtaan kuusi. Kyse on lainsäädännön yhdenmukaistamisesta painelaitteiden markkinoille markkinoilla saata, markkinoille saattamista koskeva asetus. Tästä asiasta onkin jo äskettäin puhuttu. Mutta esittelijä, varjoesittelijälle antaisin nyt puheenvuoron tässä vaiheessa. Vai ehkä Schwab haluaa myös sanoa sanasen. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No itse asiassa minä olen puhunut tästä jo johdannossa, joten en nyt halua käyttää tähän liikaa aikaa. Nämä seikat, joista puhuin ää, esityslistan kohdassa kolme, pätevät myös tähän aiheeseen, joten äm, ja kun esittäjä Roitova ei ole paikalla, niin minä pystyisin vain tässä vain toistamaan hänen kantansa, joten en nyt käytä tämän enempää aikaa. ich kann es auch wieder mal ganz kurz machen. Minäkin voin puhua aivan lyhyesti. Me tuemme näitä ehdotuksia ja tästä kerroinkin jo Rova Roitovalle. Nehän on johdettu jo tästä yhdenmukaistuspaketista, jossa, jonka kohdalla minä olin esittelijä. Ja siellä paketissa näyttää nyt siltä, että pääsisimme loppu, loppujen lopuksi ö, hyville vesille ja saisimme paketin pistettyä pystyyn. Ja nyt kun sitten annetaan lausunto, niin toivottavasti tämäkin asia saadaan päätöksen jo ennen vuoden loppua. Kiitos. Fox. Kiitokset tästä. Ja sitten myös eh, Fox saa puheenvuoron. progressing and... Puheenjohtaja, olemme hyvin tyytyväisiä siitä, mitä tässä on menty eteenpäin, eikä sen kummempaa. took everyone by surprise, didn't it? <laughs> Kerrankin hämmästyitte. No io darei la parola. No niin, ja seuraavaksi sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset siitä, että saamme esittää muutaman sanasen tähän tekstiin. Ensiksi haluaisimme kiittää Roitovaa tästä mietinnöstä. Me itse asiassa olemme samaa mieltä käytännössä kaikesta, vain muutama ajatus. Ei nämä ovat nämä sinänsä ole mitään sisältökysymyksiä, mutta täsmentäisimme vain muutaman sana sen ja erityisesti sitten tarkistuksen 23, 30, 39, 43 ja 44 tarkistuksiin. Tarkistus 23. Siinä on ehdotus lisätä sanat ähm, näistä toimivaltaisista viranomaisista ja tässä me viittaamme artiklaan 6. Tässä on kyse valmistajan velvoitteesta, joten tuo ehdottamamme teksti on oikeastaan se, mitä, mikä on tuossa kokonaispaketissa eikä tätä lauseen osaa siinä ole mukana. Tässä on velvoite siitä, että valmistajilla on proaktiivinen tehtävä tuotevalvonnassa, eikä välttämättä ainoastaan silloin, kun viranomaiset sitä pyytävät. Sitten tarkistus 30, artikla 14, sen kappale 4. Siinä puhutaan kielijärjestelyistä No tietenkin me olemme aina sitä mieltä, että kuluttajien täytyy tosiaan ymmärtää tuota kieltä, josta kyse on, mutta tämän artiklan syy on, tai tausta on se, että tuota vaatimusten vastaavuus komitea ymmärtää sitä eikä näin tässä ole käyttäjistä sen enempää kyse, joten nämä asiakirjat eivät ole kuluttajille eikä käyttäjille, vaan ainoastaan valmistajille ja sitten hallinnoltointiviranomaisille jäsenvaltioissa. Tarkistus 39, se liittyy myös artikloihin, no, tarkistuksiin 43 ja 44. Tässä on ehdotus artiklasta 130, 26 ja tässä sanotaan notifioitu elin vastaavuusolettama. Ja kun tämä lainsäädäntö nyt on niin erityislaatoista, niin tässä ei ole kyse ainoastaan notifioidusta elimestä, ilmoitetusta elimestä, vaan kolme eri ryhmää. Yksi on tuo notifioitu elin, sitten on kolmannen osapuolen sertifioitu toimija ja sitten vielä luvan saanut tarkistaja. Eli tässä ei voi ainoastaan sanoa, että tässä on kyse vain notifioinnista elimestä, vaan tässä pitäisi sanoa sitten vaikkapa arviointi elimet tai niin poispäin. Ja tämä on sama asia noissa tarkistuksissa 43 ja 44. Ja täytyisi sanoa tässä, että vaatimusten vastaavuuselimet, tarkastuselimet olisivat tässä mukana. Muuten me voimme sitten olla pitkälti samaa mieltä. Meillä ei ole siis lopu muista asioista sen enempää mitään sisältöongelmaa, joten tämä varmasti voidaan ilolla hyväksyä. Suurkiitokset tästä. koordinaattorit ovatkin jo esittäneet tästä näkemyksensä ja päässeet asiasta yhteisymmärrykseen yksinkertaistetusta menettelystä tarkistusten esittelyssä. Viides marraskuuta asiasta äänestetään ja tämä kohdasta kuusi ja nyt sitten seitsemäs kohta kulutustavaroiden turvallisuus. Charles de Mose on tässä esittelijänä. Ehkä voisimme hivenen odottaa häntä. Allora, tendiamo minuti. No niin, odotetaan siis viisi minuuttia. Odottelemme häntä tänne saliin, jos teille vain sopii. Hyvä. So, but do you think that it will take place the five of November? No, no. Okay. okay. Okay. Okay. And uh, for the for the possiamo, possiamo continuare i nostri lavori. La, l'onorevole Chaldemose è arrivata. Kiitokset. Nyt äh, Skaldemose onkin saapunut paikalle. Olkaa hyvä. Prego. <laughs> Thanks. Sorry, I was... Uh... Kiitos. Anteeksi, olen hieman myöhässä. Käyn ihan nopeasti lävitse kompromissitarkistukset ja kerron teille hieman mikä tilanne on. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvistä kokouksista, joita meillä oli viime viikolla Strasbourgissa. Neuvottelut ovat menneet eteenpäin hyvällä tavalla. Ja varmasti saamme hyviä kompromisseja ja sitä kautta saamme sitten parannettua lainsäädäntöä tuoteturvallisuudesta. Minä olen tehnyt yhdeksän eri kompromissia, enkä käy, niiden lävitse, en käy niitä lävitse yksityiskohtaisesti, vaan mainitsen vain nämä aiheet. Me saimme jopa kompromissiin siitä, miten määrittelemme tuotteen käytön suhteessa palveluihin. Sitten olen tehnyt kompromissin lapsiin vetovista tuotteista. Siinä olemme menossa oikeaan suuntaan. Tätä ei ole viety ihan päällä päätökseen, mutta tuntuu siltä, että olemme nyt saamassa tämän asian järjestykseen. Mitä tulee rangaistuksiin, me olemme samaa mieltä, että meillä pitäisi olla samankaltaisia lausun, tai samanlaiset sanamuodot molemmissa mietin, mietinnöissä ja, ja lainsäädännössä. Ja me kaikki uskomme, että on tärkeää, että meillä on hyvät, vahvat sanamuodot sellaisella tavalla, että, että käy ihan selväksi, että valmistajilla on vastuita ja jos eivät he noudata näitä vastuita, se maksaa heille. Mutta emme ole vielä löytäneet lopullista sanamuotoa, joten eipä siitä vielä yksityiskohtaisesti. Meillä olemme, olemme käyneet hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluita CE Plus-merkinnästä. Emme ole löytäneet tähän ratkaisua, mutta olen voinut todeta, että kollegani ovat samaa mieltä siitä, että CE-merkki sellaisena kuin se tänä päivänä on käytössä ei toimi tarpeeksi hyvin ja se on ehkä ihan hyvä lähtökohta löytää ratkaisu, mutta emme ole löytäneet vielä sananmuotoa. Ja katsotaan nyt sitten, saammeko tästä sopimusta. Mutta toivon niin, koska minusta tämä voisi olla vapaaehtoisena järjestelmänä hyödyllinen kuluttajille ja hyväksi myös sisämarkkinoiden yrityksille. Sitten meillä on sopimus ennalta varautumisen periaatteesta. Monien mielestä on tärkeää saada se mukaan tähän lainsäädäntöön. Nyt täytyy vain löytää se paras paikka, mihinkä se pannaan. Me olemme keskustelleet tästä asetuksesta ähm, myös tällaisena turvaverkkona. On tärkeää katsoa, että meillä ei ole porsaanreikiä tässä, mutta emme halua kuitenkaan mennä tämän pidemmälle Me yritämme löytää kompromisseja, mitä tulee haavoittuvien kuluttajien asemaan ja toivottavasti löydämme tähän myös hyvät sanamuodot. Minusta on tärkeää mainita ne, mutta ei kuitenkaan liikaa, liian yksityiskohtaisesti. Se kaikkein suurin asia viimeksi liittyi talouden toimijoiden velvollisuuksiin. Ja tässä todennäköisesti toimitaan olemassa olevien olemassa olevan lainsäädännön mukaan, koska tällä tavalla emme vesitä taloudellisten toimijoiden mahdollisuuksia toimia, mutta olemme vain hieman ö, tarkempia näissä velvoitteissa niin, että ei synny väärinkäsityksiä. Että on selvää, minkä kaltaiset velvoitteet sitovat sitten näitä ketjun toimijoita. Emmeköhän me löydä myös tähän hyvät ratkaisun. Ja sitten vielä puhuimme siitä, minkälaisia poikkeuksia meillä voisi olla tällaisten toimijoiden velvoitteisiin. Tätäkään ei ole vielä päätökseen, mutta minusta tässä olemme menossa hyvään suuntaan ja kiitokset vielä kerran varjoesittelijöille tästä. Kaksi asiaa vielä, jotka haluaisin ottaa esiin. Minulle näiden kompromissien ohella on tärkeää saada sekä sepäsärän että MSRn ohdolla eh, tavallaan tietokanta siitä. On tärkeää, että meillä on olemassa tämä väline ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me saamme sen keinolla millä hyvänsä oikeastaan tai tavalla tai millä toisella. Sen lisäksi me emme halua kompromisseja sanamuotoon artiklassa 7 Made in alkuperämaa asiassa. Tästä varmaankin tulee erillinen äänestys, kun me äänestämme tässä valiokunnassa myöhemmin tällä viikolla. Näytti siltä, että tässä ei ole todellista pohjaa kompromissille. Artiklassa 7 ihmiset olivat joko tai linjalla. Mutta mikäli te olette toista mieltä, niin kertokaa minulle. Mutta ehdottaisin, että meillä on tästä asiasta vain sitten erillinen äänestys. Mutta multa osin olemme menneet hyvään suuntaan ja suhtaudun hyvin optimisti siihen, että saamme erittäin hyvän lopputuloksen myöhemmin tällä viikolla äänestyksessä. Kiitos. Kiitokset. ja Schwab. Kiitos puheenjohtaja. En puhu omissa nimissäni, vain kollega Pietikäisen nimissä, joka ei nyt tähän aikaan vielä pystynyt tulemaan kokoukseen. Ja äh, sitten lopuksi aivan vielä omissa nimissäni sanoa muutama sana sen, mutta nyt sitten esittelijämme puolesta haluaisin sanoa, että hän ensiksi haluaa kiittää kaikkia kollegoita jotka ovat tehneet yhteistyötä äänestyslistan ja kompromissitarkistusten parissa. Pirkäinen on sitä mieltä, että yhteistyö on ollut hyödyllistä ja se on parantanut tulosta. Komitea 12 ja varjoesittelijät on kompromissiehdotukset esitelty. Ja tänä, voi saattaa olla, että tänä iltana me tulee vielä muita kompromissitarkistuksia, sillä tänä iltapäivänä on ö, henkilökunnan sisäinen kokous. Kollega Pietikäinen pyysi, että korostaisin muutamaa kompromissitarkistusta, jotta kaikki prosessiin osallistuneet tietävät, mistä on kyse, ja siksi haluaisin nyt puhua tästä nyt ensiksi englanniksi. Ensinnäkin on kyse verkkokaupasta ja muista kaupasta. Ensimmäinen kompromisseista haluaa selventää, että tässä on kyse kaikenlaista toimituksesta. Muutamia tarkistuksia on annettu, joissa yritetään selventää sitä, että tämä asetus koskee verkkokauppaa ja muuta kauppaa, ja valvonnan pitäisi olla sekä digitaalista että fy- fyysistä. Lainsäädäntö pyroteknisistä tuotteista ähm, mainitsee, että että pitäisi verkkokaupan alalla vielä edelleen markkivalvontaa täsmentää. Ehkä pitäisi tässä ö, tiettyihin artikloihin ja johdantonsa kappalaiseen mainita tai lisätä sanamuoto offline and online. Tämä saattaisi olla selventävää. Ja tämä voisi myös helpota tilannetta tulevissa toimitusketjoissa. Toiseksi sanktiot. Öm, parlamentti on pyytänyt varoittavia seuraamuksia jo päätöslauselmassaan vuonna 2011. Kuten parlamentti totesi, myös hyvin raskaiden sakkojen pitää olla mukana niille talouden toimijoille, jotka tahallaan tuovat tai saattavat markkinoille vaarallisia tai haitallisia tuotteita. Rova Pietikäinen haluaisi vahvempia seuraamuksia kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Kompromissi, hyvät kollegat, joka on tässä nyt pöydällä, sisältää monia tarkistuksia seuraamusasiassa. mutta sen sijaan, että edellisen vuoden liikevaihtoon linkitettäisiin seuraamusten, seuraamusten määrä. Se voitaisiin ehkä yhdistää ennemminkin mm, tuotteen markkina-arvoon. Nämä tekijät ovat nimittäin laittomia tekijöitä, jotka eivät ole kauan olleet markkinoilla. Ja jos toimijalla ei ole liikevaihtoa ollut edellisellä vuonna, niin silloin seuraamuksia ei voisi määrätä ollenkaan. Sitten seuraavaksi, hyvät kollegat, kysymys tästä sääntöjen vastaisuudesta. Tässä on kyse määritelmästä, määritelmästä non-compliant product ja product comes, äh, äh, siis on kyse haitallisesta tuotteesta ja sääntöjen vastaisesta tuotteesta. Sääntöjen vastainen tuote kattaisi kaikki tapaukset, joissa tuote ei vastaa sääntöjä. Eli tämä koskisi sekä yhdenmukaistettuja että ei yhdenmukaistettuja tuotetta. Tämä asia koskee myös RAPEXin roolia ja ICMSn roolia toisaalta. Esittelijä on avoin kaikille kommenteille ja hyvä puheenjohtaja, kuten sanoin, va- vaihdan nyt tästä näkökulmaa ja aion puhua seuraavaksi omissa nimistän, nimissäni. Ja haluaisin nyt kommentoida Rova Schaldemusen sanomaa. En oikein ymmärrä, miksi artiklasta 7 ei ole kompromissiehdotusta. Meidän pitää ottaa huomioon, että kolmesti neuvostossa tämä ehdotus on jo hylätty täysin. En näe mitään syytä sille, miksi neljäs ehdotus menisi läpi, joten olen itse sitä mieltä, että kompromissitarkistus voisi auttaa löytämään kompromissin neuvoston kanssa sen sijaan, että artikla 7 jätettäisiin ennalleen. Toiseksi haluaisin Rova Shademoson sanomaa, sanomaa kommentoida tämän C-plus-merkinnän suhteen. Meillähän me olemme nähneet rintaimplanttien kohdalla sellaisen tapauksen, jossa CE-merkintä oli määrätty, mutta se ei kuitenkaan estänyt näitä onnettomuuksia, joita tapahtuu. Ja siksi olen hyvin kriittinen tämän konseptin suhteen, mutta jos olemme jos olisimme valmiita hyväksyvän tämän, tämä pitäisi tehdä niin, että CE-merkintään lisätään maininta, että tuote on kolmannen tahon testaama. On, on kuitenkin hyvä keskustella tästä edelleen. Sitten ennalta varautumisen periaate, se on soveltamisalassa ilmeisesti ratkaistu ja kiitän Äh, Rouva Chaldemoisea siitä ja lisäksi siitä, että hän on ottanut huomioon haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat äh, tässä kohdassa. Ehdotus ei ole täydellinen, mutta kuitenkin edistysaskel ja odotan illalla äänestystä, joka pidetään pian. Kiitos. Kiitokset tästä, hyvä kollega. Ja ennen kuin annan puheenvuoron muille sitä pyytäneille, niin haluaisin pyytää herra Foxia puhumaan. Hän nopsasti puhuu, koska hän joutuu lähtemään kohta. Hän voi ensin puhua. Chairman, um, at 4.30 the constitutional... Kiitokset. Niin tässä tuosta yhden toimipaikan tekstistä ollaan äänestämässä tuolla toimielinvaliokunnassa toimielin valiokunnassa ja tässä on kyse nyt veronmaksajien varojen säästämisestä, jos meillä olisi vain yksi toimipaikka. No niin, minä nyt tämän asian käsittelen sitten ensin ja markkinoiden valvontadirektiivistä puhun ainoastaan sanktioista. Tämä kuuluu, liittyy siihen, mitä Skaldemose sanoi. Uskoisin, että tässä meidän ehdotuksemme ovat hivenen arbitraarisia, eivätkä täy oikeastaan peruste- perusteutuja. Jos tässä nyt puhutaan näistä sanktioista, joiden pitäisi olla pelottavia ja suhteellisia, ja heti kun mennään tästä pidempään, ryhdymme sitten tapauskohtaiseen asiaan, asian käsittelyyn ja siihen, jos ei kyse ole sääntöjen vastaisuudesta tai milloin mistäkin. Minä ymmärrän kyllä, että tässä kollegat pyrkivät hyvään, mutta pelkään, että tässä oikeastaan päädytään huonoon lainsäädäntöön. Sanktioiden täytyy olla pelottavia ja suhteellisuus ja sitten loppu jätetään jäsenvaltioille, koska muuten me ajaudumme täydellisesti poliittiseen lainsäädännölliseen kaaukseen. Ja siihen, mitä Skaldemose sanoi, kiitokset hänelle kompromissiehdotuksista. Ja minä jäin miettimään tuota CE plus-merkintä ja Schwab siihen jo puuttuikin. Tuo rintaimplanttikysymys, niissä kaikissa oli CI-merkintä. Olisiko auttanut, jos tuo CE olisi niistä poistettu? No eipä tietenkään. Ei se olisi mitään tippaakaan muuttanut ja minä pelkään, että tästä tulee vain lisää byrokratiaa eikä ollenkaan turvallisuus siitä kasva. Tietysti täällä voidaan sitten ylpeillä siitä, että jotain on tehty, mutta kuluttajia se ei alkuunkaan suojaa ja pikemminkin vaan ta- uusi taakka ohjataan pienille toimijoille. Ja vielä sitten, jos ajattelen sitä, että mm, tässä nyt mm, on turha ryhtyä näihin markkinavalvontamenettelyihin sillä tavalla kuin tässä on esitetty. EU ei pidä tätä hoitaa ja kymmenen vuoden dokumentointivaatimus, se on täysin joustamaton vaatimus ja siitä luodaan taas yrityksille liikaa päävaivaa ja turhaa taakkaa. Jos vaikkapa yli kymmenen vuotta jonkun auton asiakirjoja täytyy säilyttää, se on ehkä ymmärrettävää, mutta jos kyse on vaikkapa jostakin kuul- sivulla kävi kynästä, niin tämä, tämän tyyppinen lainsäädäntö on täysin tarpeetonta. Mielestäni me täällä parlamentissa meidän olisi syytä tu- puoltaa parempaa lainsäädäntöä ja kun luen näitä, näitä kompromisseja, niin havaitsen niissä kyllä turhaa toistoa, jotta kaikki vain nyt sitten olisivat tyytyväisiä. Näin me luomme sellaisen turhan, liian hämmentävän ja liian yksityiskohtaisen ja pienille yrityksille liian vaikean

tekstiin, niiden, niillä ei ole apunaan kaiken maailman juristeja. Ja minä toivon, että me kaikki haluamme, haluammeko me todella luoda tässä nyt taas yhden joulukuusen, johon jokainen meistä ripustaa oman koristeensa. Lopputulos on se, että tämä on täysin sekasortoinen eikä se ole ollenkaan johdonmukainen. Jos me nyt sitten tämä nyt vaan, jos, me, jos tämä olisi vain pelkkä teksti, niin mikä siinä, mutta tämä on nyt lainsäädäntöteksti. Me me olemme luomassa lainsäädäntöä ja jos me nyt sitten luomme näitä kompromisseja, niin sitten me jokainen lisäämme oman kohtamme tänne ja koko elämästä tulee paljon hankalampi. Me olemme nyt käsittelemässä kriisiä ja pyrimme luomaan työpaikkoja. Tässä pitäisi nyt helpottaa tilannetta. Jos luen tätä tekstiä, niin se on niin monimutkaista, että millä kummalla te luulette PK-yritysten sitten käsittävän, missä, mistä on kyse. Uskon, että molemmat esittelijät ja varjoesittelijät pääsevät rakentaviin lopputuloksiin ja olen puhunut ainoastaan niistä kohdista, joista olen eri mieltä. Anteeksi, minä joudun nyt lähtemään säästämään veronmaksajien rahoja tässä viiden minuutin päästä. Kiitokset. Ja seuraavaksi. Baldassare, olkaa hyvä. Presidente. Io ringrazio la relatrice per lo sforzo. Kiittäisin esittelijää hänen ponnisteluistaan pyrkiä käyttämään, käsittelemään tätä syvemmin ja löytämään sopimuksia, ja olemme ehdottomasti päässeet eteenpäin. Tehtävään on hankala. Pyrimme yhtäältä suojelemaan kuluttajiamme, ja tässä on koko joukko esimerkkejä, joita olemme nähneet vuosien aikana, ovat todisteita siitä, että Euroopassa tapahtuu hyvin paljon asioita ja kiertää paljon tuotteita, jotka eivät ole turvallisia, emmekä aina edes tiedä, mistä ne tulevat. Tämä on huolenaihe ja tämä on ihan perusteltu huoli. Sen vuoksi on hyvä ja perusteltua, että meillä on direktiivi ja myös tämä mietintö. Meidän täytyy myös ponnistella, jotta voisimme välttää sitä, että tästä lainsäädännöstä tulee ylimääräinen kuormitus ja taakka meidän yrityksillemme. Näitä ponnisteluita on tehty, me työskentelemme yhdessä ja toivon todellakin, että me saamme aikaiseksi positiivisen ratkaisun. Kompromissi yksi. Siinä, siinä me löysimme ratkaisun Foxin tarkistuksen myötä ja ehkäpä tämäkin helpottaa Foxin elämää. Toinen kompromissi. Lapsiin vetoavat tuotteet Tämä on se sitoumus, josta sovimme, että meillä olisi selkeämpi määritelmä. Tästä todellakin tarvitaan. Me tarvitsemme selkeän määritelmän. joka kuitenkin samanaikaisesti on yhteensopiva lasten tarvitseman suojelun kanssa. On niin paljon esimerkkejä leluista – jotka on tehty toksisista aineista, ne eivät ole turvallisia väreissä, on toksisia ainesosia, joten todellakin tarvitaan selkeämpi ja tarkempi määritelmä, mutta samanaikaisesti sen täytyy olla yhteen sopiva lasten suojelemisen kanssa. Sanktioissa pääsimme ratkaisuun CE Plus. Tästä ehkäpä vielä voisimme keskustella hieman enemmän. Tässä ajatukset ovat hieman erilaisia. Yksi keino saavuttaa ratkaisu olisi ehkäpä painottaa hieman enemmän tätä vaihtoehtoa, optiona, optina, optionaalista vaihtoehtoja. Toki minä ymmärrän, mikä tässä on taustalla, mutta Esimerkiksi yhtiön sosiaalinen vastuu on e, hyvä esimerkki. Se tekee sen, jos se haluaa, mutta jos sitä tuntuu, että se maksaa liikaa tai oli hankalaa, se ei tee sitä. Tai jos se ei mitenkään edistä bisnestä. Eli me voimme jättää tämän vaihtoehdoksi. Olen tyytyväinen ennalta varautumisen periaatteeseen. Mitä tulee sitten tähän turvaverkkoon, siinä olemme hieman lähempänä komissiota. Yritämme löytää tässä sopimusta, joka voisi vastata niitä kriteereitä, että mitään ei jätettäisi säätelemättä. Kompromissi seitsemän haavoittuvassa asemassa olevat äh, kuluttajat. Tämä koskee myös 8 ja 9. EPP on nähnyt äh, myös sen, että jakelijoiden äh, taakkaa ei tule kuormittaa liikaa kaikenlaisilla asioilla, jotka eivät varsinaisesti kuulu heidän velvollisuuksiinsa. Heidän pitää yksinkertaisesti vain tarkistaa, että he, heillä on tarvittavat luvat, että, että valmistajilla on nämä luvat, mutta ei jakeluketjun pidä näitä testata. Sitten täällä on muutamia asioita, joihin tarvitsemme hieman yksityiskohtaisempia selityksiä. Mutta täytyy pyrkiä myös siihen, että emme toista asioita ettei tule päällekkäisyyksiä ja että artiklat ovat yhteensopivia keskenään kahdeksan numeron yhdeksän kanssa ja niin edelleen. Muuten me vain toistamme samoja velvoitteita uudelleen ja uudelleen. Sitten tämä paljon puhuttu artikla 7. Tässä on hieman mielipiteiden eroja. Neuvostossa näkemykset ovat muuttuneet aika lailla ajan mittaan. Siellä keskusteltiin aika tiukkaankin. Ei niinkään tämän Made in äh, merkinnän puolustajien takana, vaan tässä oli kysymys enemmänkin tuoteturvallisuudesta ja alkuperämaan kunnioittamisesta. Ja olemme saaneet äh, enemmän solidaarisuutta esimerkiksi Ranskan ja, Ranskalta ja Puolalta kuin mitä olimme odottaneet. Nämä maatkin haluavat nyt, että alkuperämaa merkitään niihin tuotteisiin, joita Euroopassa sitten myydään. Olen samaa mieltä Andreaksen kanssa siitä, että tämän asian monimutkaisuus tulee vaatimaan varmaankin ne trilogin, jotta saamme aikaan kompromisseja. Mutta ottaen huomioon, miten vaikea tämä asia on, tai on ollut, miten vaikeaa on ollut saada aikaan tämä sopimus viimeisen kahden vuorokauden aikana, niin ehkä parlamentti voisi itsenäisesti vetää tavallaan omat linjauksensa ja sitten katsoa, saammeko aikaan trilogissa yhteisymmärryksen komission ja neuvoston kanssa. Tämän kaltaisessa asiassa parlamentin täytyy tehdä omat näkemyksensä hyvin selväksi teemme hyvin selväksi sen, mikä on yleinen näkemyksemme parlamentissa. Kiitokset, Valla Valdassare. Ja seuraavaksi Skalle Moose. Tahtoisitteko vielä sanoa muutama sana? No, just... Uh... No, ilmeisesti muita kollegoita kiinnostaisi sanoa vielä jotakin, joten minä voin puhua sitten aivan lopuksi. E allora diamo la parola. Selvä, hyvä on. No niin, sitten annankin puheenvuoron Mandersille Aldesta. Uh, thank you, Chair. It was a very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kristel tästä hyvästä ehdotuksesta. Edustan kollegani Jürgen Kreutzmania, hänen, hän kiittää Kristus Saldemosea kompromisseista ja voi ykkösen ja seitsemän hyväksyä näistä tarkistuksista. Mm, mutta monesta tarkistusta hän ei ole samaa mieltä ja hän on jäänyt kaipaamaan monia meidän tarkistuksia, esimerkiksi älykkäästä sääntelystä ja yksinkertaistamista ja sitten pitäisi määritellä tai jaotella tarkasti ihan yhdenmukaistetut ja ei-yhdenmukaistetut tuotteet eh, ja myöskään talouden toimijoiden vaatimuksia koskevat seikat eivät ole oikein otettu kunnolla huomioon näissä kompromissitarkistuksissa. Kreutzmann puhuu C-plus-merkinnästä ja talouden toimijoiden velvollisuudesta, velvollisuudesta käyttää ennalta varautumisen periaatetta. Niin todellakin palaan tähän merkintäasiaan myöhemmin. Herra Kreutzmanin mielestä tämä saattaisi aiheuttaa hämmennystä sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa, sillä ennalta varautumisen periaate – tarkoittaa tai antaa ymmärtää, että tuote on aina turvallinen, mutta se ei kuitenkaan takaa sitä. Sitten C-plus-merkintä tai CE-merkintä, kompromissi 4. Monet ihmiset ö, ymmärtävät tämän turvallisuusmerkintänä, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Olen eri mieltä joidenkin puhujien kanssa täällä. asianajajana tiedän, että jos ö, että vastuuvelvollisuus on erilainen. Eli siis tämä, tämä merkintä on vapaaehtoinen, mutta se kuitenkin vas, tarkoittaa myös vastuuvelvollisuutta, ja tämän olemme Barbienukkeen kohdalla jo nähneetkin. Ja sitten valvonta viranomaisen tai valvontatahon pitäisi olla se merkinnän vieressä nähtävissä. Esimerkiksi jos saksalainen TYV, TYV on tämän valvonut tai tarkastanut, niin silloin se pitäisi olla myös merkittynä. Sillä jos tuote on tarkastettu tuo turvallisuuden kannalta ja C-merkintä on annettu, niin silloin tarkastustahon pitäisi olla myöskin vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Haido, olemme aivan samaa mieltä. On vaikeaa tällaisissa tapauksissa saada noin yön yli sopimus aikaiseksi, mutta herra Kreutzmann haluaisi sitä kuitenkin yrittää. Ja sitten tuotteet, jotka vetovat lapsiin ja niiden tuominen soveltamisalaan, no mielestäni, mielestä, herra Kressmanin mielestä tämä on liian laajamittainen lähestymistapa. Seuraamukset, niistä herra Kreutzmann on sitä mieltä, että pitäisi yhdenmukaistaa kummassakin lainsäädäntötekstissä tekstissä lähes samalla tavalla. Tämä johtuu siitä, että markkivalvonta-asetus kattaa kaikki tuotteet. Ja samoilla linjoilla pitäisi olla myös tässä direktiivissä. Grossman haluaisi myös äh, tällaisen PK-testin näille tarkistuksille. Ja nyt sitten jatkan tässä hollanniksi, jos ei haittaa. Minulle on helpompi puhua mm-hmm. <clears throat> hollantia. Voorzitter. Puheenjohtaja ja esittelijä. Haluaisin vielä mielelläni sanoa jotain tästä alkuperämaa merkinnöistä tekstiileissä, made in merkinnöistä. Me pyysimme komissiota laatimaan tästä tutkimuksen ja myös ne ehdot, koska saa käyttää Made in tarraa EU:ssa. Ja haluaisin eh, odottaa mieluummin, ennen kuin sanoisin, että neuvosto ei halua meidin merkintää, meidin EU-merkintää, mutta minusta tämä voisi luoda esimerkiksi työllisyyttä Eurooppaan, mikä on hyvä asia ja nimenomaan korkeasti koulutetut ihmiset, joita meillä Euroopassa on paljon, voisivat olla tässä mukana. Ja tämä olisi myös tärkeää kuluttajille. Jos otan esimerkin, jos ostan saksalaisen koneen, jossa lukee Made in Germany, niin silloin minä tiedän, että ostan laadullisesti hyvän laitteen. Jos ostan tanskalaisen elintarvikkeen, tiedän, että olen ostanut turvallisia elintarvikkeita. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan markkinoista, vaan markkinoinnista ja myös etämyynnistä ja se, millä tavalla voin helposti myydä tuotteitani ihmisille, eurooppalaisille kuluttajille ja osoittaa, että tämä tulee sellaisesta maanosasta, johon luotetaan. Ja Euroopassa nämä asetukset, joita on esillä, sitä kautta me voimme, tai siis me teemme turvallisia tuotteita. Ja silloin pitäisi voida käyttää tätä Made in EU merkintää. Ei tietenkään, jos vain pakkaus on tehty Euroopassa, sitä saa käyttää. Tämä tuote täytyisi myös valmistaa Euroopassa. Ja minusta tällainen merkki olisi hyvä työllisyydelle, kuluttajien luottamukselle ja ylipäätään tuottamiselle. Kiitos. Grazie, Leo, Kiitokset tästä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 tosiaan teidän ryhmämme kyllä on äh, esittänyt teidän nimenne tälle luettelu, tähän luetteloon. Kiitos, harmi, että tuo edelleen puhunainen on jo lähtenyt. Mä voinkin ehkä lähettää hänelle henkilökohtaisesti vastaukseni. Minulla on tärkeää, että pääsemme kompromissiin neuvoston kanssa, sillä lainsä, tämän lainsäädäntötekstin pitäisi tulla päätökseen, tai tämän paketin pitäisi tulla päätökseen jo tällä kaudella. Me olemme kauan tehneet yötä, työtä tämän puolesta ja myös tämä Made in merkintä. Siin, sen suhteen pitää tarkastella, mitä voimme yhdessä neuvoston kanssa saavuttaa ja missä kohdissa neuvosto saattaisi vastustaa. Neuvosto ei tästä koko lainsäädännöstä ole kovin innoissaan, senhän me tiedämme, ja siksi tämä ehdotus saattaa jumiutua neuvostoon. Meidän pitäisi kuitenkin päästä tällä kaudella eteenpäin. Eli meidän pitäisi olla kompromissilinjalla haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää ehdotuksesta. Ja minusta tuntuu, että ristiriitaisia tai kiistanalaisia kysymyksiä on enää vain muutama. Olemme edenneet hyvin ja meillä on hyvä yhteinen perusta olemassa. Ja muutkin varjoesittelijät ovat tämän vastauksissaan jo maininneet. Tässä Schaldemusen mietinnössä minulle olisi tärkeää, että menisimme se, että, että tässä C-plus-merkinnässä on, on, on ongelmana se, että tässä on puhe muista kuin monimutkaisesta tuotteesta. tässä muodossa ehdotuks, ehdotuks, ehdotus ei varmaankaan menisi läpi neuvostossa. Ja teidän ehdotuksenne tästä uudesta C+ Plus-merkinnästä ei olisi toteutuskelpainen esimerkiksi Saksassa, ja varmasti nämä jäsenvaltiot sitten vastustaisivat sitä. Ja tietysti pitää kysyä myös, mitä tämä, minkälaista lisäarvoa tämä merkintä tulisi, tuisi kuluttajille. Saksassa myös tällaiset tarkastetut, tuoteturvallisuuden kannalta tarkastetut tuotteet ovat joutuneet ongelmiin. Esimerkiksi nämä rintaimplantit, siis myöskään käymännen tahon tekemä tarkastus ei sulje pois sitä, että tuotteet ovat ongelmallisia. Tietysti te olette ehdottaneet, että ja tässä muuten herra Mandersin ehdotusta pidän hyvänä tästä vastuuvelvollisuudesta ja siitä, että, ähm, että tämä merkinnän ähm, viereen tulisi tämän tarkastustahon nimi, mutta tämä kohta kolme, se merkinnässä minulla on kyllä ongelma. Ja sitten äh, tämä on turvallisuusverkko, safety net lainsäädännössähän sanotaan, että meillä on alakohtaista lainsäädäntöä ja alakohtaisessa lainsäädännössä määritellään keskeiset vaatimukset, mutta sitten jos jälkikäteen ilman kuulemisia ja ilman vaikutusten arviointa horisontaalisella direktiivillä asetetaan kyseenalaisiksi nämä alakohtaiset lainsäädännöt, niin se on kyllä minulle ongelma. Esimerkiksi rakennusalan tuotteet, rakennusalan tuotteet, jos ne tulisivat tämän instrumentin välineen alaisuuteen, se ei vastaisi näiden tuotteiden ominaisuuksia. Eli tuote sinällään ei anna enemmän turvallisuutta, vaan e, itse tuotteen käyttörakennuksissa antaa turvallisuutta. Ja juuri tällaisten tuotteiden suhteen alakohtainen lainsäädäntö on tärkeämpää. Ja siksi tämä onkin suuri ongelma minulle. Toivottavasti löydämme siihen ratkaisun. Sitten talouden toimijat. Ehdotatte, että vain tämän uuden lai että tässä, tässä pitäisi vastatella uusia lainsäädäntöpuitteita. Myös Rouva Pietikäisen mietinnön kohdalla että meidän pitäisi yksinkertaistaa näitä tekstejä. Ei kuluttajilta voida vaatia, että he säilyttävät nämä tiedot, jotka ovat tuotepakkauksessa. Nämä ovat, ovat ehdotuksia, jotka liittyvät tähän, tähän uuteen lainsäädäntökehykseen, ja mielestäni oli kyllä, niitä pitäisi kyllä helpottaa. Sitten Rouva Pietikaisen mietinnöstä tämä irrespective of the distribution channel, channel siis toimitusketjusta riippumatta on hyvä ehdotus, sillä kaikki myynnin muodot pitäisi ottaa mu- huomioon. Ähm, minulle kävisi hyvin, jos tämä ähm, tulisi artiklaan, mutta jos tämä kuitenkin tulee johdantosan kappaleeseen, se ei ole minulle suuri ongelma, mutta kaiken kaikkiaan, jos tämä kohta lisättäisiin artiklaan, se toisi enemmän oikeusvarmuutta. Mitä tulee seuraamuksiin, tämä koskee kumpaakin mietintöä. Niiden suhteen olisi hienoa, jos, jos eh, selvitettäisiin asiaa enemmän, mutta vielä herra Foxille haluaisin sanoa, että menemme liikaa yksityiskohtiin näissä seuraamuksissa ja on kyseenalaista, saammeko tästä kompromissin aikaiseksi sillä mehän, mehän tässä määrittelemme vain puitteet, seuraamuksista päättävät jäsenvaltiot. Me siis määrittelemme pelkästään nämä ö, suuret linjat, joten ei pitäisi mennä liikaa yksityiskohtiin, jotta kohta olisi toteutuskelpoinen. Ja aion ö, tästä kohdasta oman tarkistukseni vetää pois. Kiitos. Kiitos Kiitokset. Ehkä olin hieman nopea, kun en halunnutkaan puheenvuoroa. No, kollegani Manders hieman provosoi minua. No, hieman vain. Haluan vain tehdä täysin selväksi, että alleryhmän linja ei ole välttämättä se, mitä Manders sanoi. Manders pitää omasta ajatuksestaan. Me itse asiassa vastustamme Made in EU-merkintää. Emme usko, että se loisi mitään muuta kuin lisätaakan yrityksille. Joten tämä vain pöytäkirjoihin, että tämä ei ole ryhmämme linja. Enkä usko, että voimme tukea tätä esitystä tällaisena. Sì, grazie. Eh. Kiitokset. Ja seuraavaksi Gebhardt. Dankeschön, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Herra Lökkögaardelle vielä No oli selvää, että herra Manders puhui omissa nimissään ja hän sanoikin sen vielä, joten halusin vielä herra Mandersinkin edun mukaisesti tämä vielä mainita. Eihän hän tässä e, esittänyt, että e, puhuisi e, koko ryhmänsä puolesta. Hänen kantansa kuitenkin vastaa meidän ryhmämme kantaa ja se tietysti on minulle hienoa. Sosiaali- demokraateille kuluttajan suoja on erityisen tärkeää, joten haluaisin kolmesta seikasta puhua. Ensinnäkin ennaltavarautumisen periaate. Se on meille hyvin tärkeä. Lainsäädännössähän se mainittiin jo aikaisemmin ja haluaisimme, että se edelleen mainitaan, vaikka kyse onkin primaarilainsäädännöstä. säädännöstä kuitenkin sen mainitseminen selventää tekstiä, ja se on meille erityisen tärkeää. Ennen kaikkea, jos on kyse lapsiin vetovista tuotteista tai leluista, on erityisen tärkeää noudattaa ennalta varautumisen periaatetta ja varovaisuutta. Toiseksi, C-plus-merkintä. Siitähän olemme puhuneet jo useasti. On totta, että jos kolmas taho tarkastaa tuotteen, niin silloinkin saattaa tapahtua, tapahtua virheitä. Mutta jos kolmas taho tarkastaa tuotteen ja C plus merkintä johtaa siihen, että vaarallisia tuotteita tulee markkinoille vähemmän, niin kyllä meidän pitäisi tämä toimi toteuttaa. Eihän vain siksi, että täl, tässäkin konseptissa tapahtuu virheitä. Eihän vain sen takia voi hylätä koko ideaa. Se on tämä olisi tärkeä kohta kuluttajille. C-plus-merkintä voisi tuottaa lisäarvoa turvallisuuden kannalta, sillä CE-merkintä ei ole, ei ole turva, tuoteturvallisuutta koskeva merkintä, mutta kuluttajat, monet kuluttajat kuitenkin uskovat että se on sitä. Ja siksi mm, ja, ja näitä EU-lainsäädännön sääntöjä on suurilta osin kunnioitettu. Tietysti minäkin tiedän, että CE-merkintöjäkin väärennetään, mutta eihän se ole syy sanoa, että emme puutu ongelmaan ollenkaan. Päinvastoin meidän pitää parantaa tarkastuksia näiden merkintöjen antamisessa edelleen. Mm, tämä C plus-merkintä ja kolmansien tahon äh, tarkastukset olisivat edistysaskelia. Varmasti tulemme sitten vain näkemään, minkälaisia enemmistöjä ehdotuksen taakse asettuu. Kolmanneksi alkuperämerkinnät. Alkuperämerkinnät kiinnostavat monia kuluttajia ja kansalaisia. Kansalaiset haluavat tietää, missä tuote on valmistettu. He haluavat myös tietää, että jos tuotteessa lukee Made in EU tai Made in Italy tai Made in France, eh, he haluavat tiet- olla varmoja siitä, että näin myös on. Ja siksi alkuperämerkinnät juuri ovat tärkeitä. Ja minulla on aivan erilaista tietoa kuin herra Schwabilla. Nimittäin ei minun mielestäni neuvostolla ole vielä täysin varmaa kantaa. Kyllähän neuvostossakin on erilaisia kantoja, eikä ole ollenkaan vielä varmaa, että neuvosto äänestäisi vastaan. Olisi siis mielenkiintoista, jos tämä ehdotus nyt sitten voitaisiin tehdä komission ehdotuksen mukaisesti ja neuvosto sitten keskustelisi siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ei pitäisi nyt ennalta sanoa, että no joku neuvostossa on sanonut, että tätä vastaan ollaan ja siksi mekin parlamenttina nyt olemme tätä vastaan. No, kyllä parlamentin mielestäni pitäisi olla itse varmempi tämän kysymyksen suhteen ja tehdä selväksi, että kansalaiset haluaisi, haluaisivat tätä. Me olemme Euroopan unionin kansalaisten edustajia, emmekä Euroopan unionin hallitusten edustajia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Weiler. Ja, ich möchte auch zu den beiden... Niin, äh, minä ihan lyhykäisesti ottaisin kantaa myös näihin molempiin asioihin. Ensinnäkin tämä CE Plus-merkintä. Minusta tähän kuuluu asia, kes, asiallinen keskustelu myös, että asiallisen keskustelun kuuluu, että muistetaan ei ainoastaan Saksa, vaan neljä viisi muuta suurta teollisuusvaltiota, joilla on vastaavat merkinnät. Ja muistan tämän keskustelun viisi kuusi vuotta sitten. Mutta täytyy muistaa, että tämä merkki on otettu käyttöön monista syistä, eikä vain kuluttajasuojasyistä, vaan myös äh, esimerkiksi teollisuuden oma yhteistyö vaikutti siihen, äh, koneteollisuus tätä vaati ja tarvitsi, vaikka tämä ei ole varsinaista kuluttajateollisuutta. Mutta muistuttaisin teitä tästä ja muistan, kun kävimme ensimmäisen keskustelun aiheesta 6-7 vuotta sitten, Schaldemose ja Lamsdorf ja Ryyle. Ja minulla oli silloin, tai olin varjoesittelijä. Ja silloin parlamentti parlamenttina päätti, eh, eh, että sitä ei tehdä, mutta minä vielä sitten neuvotteluissa neuvoston kanssa puhuin tämän puolesta sen vuoksi, että se, että ei olisi yhtään mitään, niin se olisi fataalia kaikille. Mutta silloin sanoimme jo, että teollisuuden tulisi yhdessä tutkijoiden kanssa työstää parempi laadullinen merkki. Enkä tiedä, mitä tässä viimeisen neljä viiden vuoden aikana on tapahtunut. Eli ehkä he teollisuudessa ovat ajatelleet, että niin kauan kuin poliitikot eivät tee mitään, mekään emme tee mitään. Ja tämän ei ole mitenkään sopivaa. Sen vuoksi, kun meillä nyt on tämä suuri direktiivi, paketti ja otamme tämän vaatimuksen siihen mukaan ja että sitten lähte, lähdettäisiin kehittelemään vanhaa CE-merkintää ja tätä vanhaa teollisuuden merkintää, joka Euroopassa on ainakin ollut olemassa, että sekin otettaisiin mukaan. Miten pitkälle neuvosto tässä on päässyt, sitä emme tiedä. Tästä neuvotellaan ja kenen täytyy sitten lähentyä ketä, en tiedä. Tämä kuuluu neuvotteluihin, mutta joka tapauksessa minusta olisi hyvä, että tämä CE Plus-merkki otettaisiin mukaan tällaisena vanhan CE-merkin lisänä ja kehittelynä, koska jos emme nyt tee sitä, niin seuraava kuuteen vuoteen ei jälleen tapahdu yhtään mitään. Eli tämä olisi ehdottomasti oikea askel kohti oikeaa suuntaa. Ja mitä sitten tulee tähän Made in alkuperämaa merkintään? Minä uskon, että kymmenen vuoden kuluttua tämä on mennyttä lunta. Minä käyn usein esimerkiksi Aasiassa. Minä näen jo paljon tuotteita, joissa lukee se, mitä me haluamme, nimittäin Made in European Union. Mutta tiedän, että olen tässä nyt eh, etuajassa. Tehkäämme nyt tässä ensin lainsäädäntöä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi ja, ja meidän täytyy tuoda näkemyksemme selkeästi mukaan. Grazie. Kiitokset. Ja vielä viimeiseksi Styler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No en ajatellut sitä puheenvuoroa, mutta kun kuulin tässä kollegojen puheenvuorot, niin en voinut olla sanomatta sanani myös Täällä puhuttiin rintaimplanteista ja jos ajattelen, että vuonna 2000 järjestet, tehtiin tuo ympäristövaliokunnan teksti ja se oli valiokunta-aloittainen teksti siitä, pitäisikö tätä asiaa käsitellä federalistisesti vai ei. Minun mielestäni tätä asiaa pitäisi käsitellä erikseen ja tutkailla, onko suosituksia noudatettu meidän monet vaalipiirimme eivät tiedä, mitä oikeastaan on tapahtumassa. Ja jos ajattelemme tätä rintaimplanttikysymyksiä, siinä on pikemminkin kyse rikollisuudesta ja petoksista. Ja kun puhumme tämän tyyppisessä keskustelussa niistä asioista, niin täytyy pitää kyllä jotkut asiat erillään ja sanoa selvästi, että emme hyväksy rikoksia emmekä petoksia missään tapauksessa. Ja monet ovat jääneet näiden uhreiksi. Ja sitten PK-yritykset yrityksistä. Yksi kollegoistani puuttuikin tähän asiaan. Hämmästyin tässä, koska tämän tyyppisen asetuksen ajatus on se, että me luomme sääntöjä, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja niiden pitäisi olla yksinkertaisia ja selkeitä. Jos me lähdemme nyt neuvotteluihin tämän tyyppisistä asioista, niin me pikemminkin vaan monimutkaistamme tätä tilannetta valtavasti ja tietysti esittelijälle onnittelut. Tämä ei ole mikään helppo asia ja uskoisin, että meidän ei tulisi nyt aliarvioida näitä monimutkaisia asioita. Tämä on tietysti osa meidän työtämme tässä talossa. Olin pahoillani siitä, että täällä nyt on lähtenyt kollegat pois, jotka ovat jo esittäneet kommenttejaan, vaikka heidän pitäisi olla täällä kuuntelemassa tätä, kesku- keskustelua. Käsittääkseni tästä äänestetään torstaina. Meillä on tässä vielä pitkä reitti edellä, mutta me olemme tekemässä yhteistyötä ja kollegoiden täytyisi pystyä nyt toimimaan rakentavasti, koska tätä me olemme nimittäin toteuttamassa kuluttajien hyväksi, jotta tuotteet olisivat markkinoilla paljon turvallisempia ja että voisimme tietää, mitä ostamme, on luotettavaa ja voimme uskoa näihin tuotteisiin. Se pitäisi olla merkittävää myyjän, pk-yritysten kannalta ja myös kuluttajan kannalta, joka näitä tuotteita lopulta ostaa. Joten onnittelut ja menestystä vain esittelijälle näissä neuvotteluissa. Eli meidän täytyy nyt sitten pyrkiä kaikkien meidän etujamme viemään yhtä, yhtä yhteistyössä eteenpäin. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi lokekar vielä. Anteeksi, nyt puhun vielä uudelleen. Ehkä tämä on rangaistuksena siitä, että olen myöhässä luulin tässä, että puhutaan vain yhdestä tekstistä eikä kahdesta. Itse asiassa kollegani Helpikin puolesta haluaisin puhua. Hän haluaa pyytää anteeksi sitä, että ei voi osallistua. Hän haluaa kiittää esittelijää ja kompromissit äh, näistä kompromissitarkastuksista, kompromissitarkastuksen soveltamisalasta ja, ja nämä vaaralliset ja vaatimusten muka- vastaiset tuotteet on hyvin eroteltu. Kuitenkin avoimia kysymyksiä on vielä muutama. Herra Helbikille on tärkeää, että seuraamusten kohdalla saadaan oikea tasapaino. Seuraamuksia pitäisi antaa joka tapauksessa myös, kun rikkomus on epäolennainen. Myös kansainvälistä ominaisuutta pitäisi tarkastella. Seuraamusten pitäisi olla varoittavia, mutta kuitenkin oikeasuhtaisia, sillä seuraamukset voivat johtaa maksuun kyvyttömyyteen. Siksi ryhmämme on ähm, ehdottanut 10 prosentin rajaa, 10 prosenttia liikevaihdosta. Ähm, monet tarkistukset liittyvät perussopimukseen. Kompromissina herra Helbig voisi tueta, tukea viittausta artiklaan 1 E, ja ennalta varautumisen periaatteeseen muut avoimet kysymykset ja kompromissi ovat teknisiä luonteeltaan ja herra Helbig on varma, että huomisessa varjostelijoiden kokeuksessa avoimet kysymykset saadaan kaikki käsiteltyä. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten komission edustaja. Thank you to all the honorable members. This is def- Kiitokset. Niin, tämä on todella merkittävää meidän olla täällä kuulemassa näkemyksiänne tänään. En kovin paljon aikaa tähän kuluta, mutta muutama Muutama vain selvennykseksi. Me olemme pääsemässä tässä nyt juuri hyvin tärkeään kohtaan. Tarkistukset menevät oikeaan suuntaan, kun esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, heidän tätä termiä määritellään. Me toki tosiaan nyt pyrimme saamaan ovat ehdotuksemme myös selviksi. Sitten ennaltavarautumisperiaatteesta meille tämä on oikeusperiaate, sitä sovelletaan tietenkin neuvostossa se on otettu myös mukaan. Me jätämme tämän toki lainsäätäjille päätettäväksi. Ja sitten vaikeammista asioista tuo CE+. Me olemme kiitollisia tämän päivän kommenteista, koska me ymmärrämme paremmin nyt tämän ehdotuksen ja haluaisimme ainoastaan muistuttaa siitä, että CE-käytäntö on paljonkin käytössä. Ei, ei se ole mikään turvallisuusmerkintö, vaan kaikki sisämarkkinoilla olevat tuotteet ovat oletetusti turvallisia, eli kaikki, joissa on tuo CE-merkintä, on jo itsessään eh, turvallinen ja se on Euroopan Euroopan unionin lainsäädännön tarkoitus. Eli jos me sitten nyt lähdemme miettimään uutta järjestelmää, niin sen täytyisi toimia selkein kriteerein, enkä ole varma, olemmeko me ihan tarkkaan ymmärtäneet, miten tätä, tämä järjestelmä sitten käytännössä toimisi ja miten se ei sekoittaisi e, nykyistä CE-merkintää e, kuluttajia varsinkaan, mutta myöskään sitten valmistajia, kun olisi kaksi, kahden tyyppisiä tuotteita markkinoilla. Eli tämän haluaisin nyt jättää teidän mietittäväksenne. No me olemme havainneet tässä kiinnostavia ehdotuksia myös näistä sanktioista. Meidän on mietittävä tarkoin komission toimivaltaa erityisesti en ole varma siitä, että komissio on oikeudellisesti valmis tällaisia mustia listoja, mustia listoja tuottamaan, niin kuin tässä nyt on ehdotettu. Ja sitten tästä sähköisestä kaupankäynnistä huomauttaisin, että tosiaankin ehdotus on tarkoitettu sekä verkkokauppaan että muuhun kauppaan, ja meidän tu- tuo, ja tu, digitaalisiin tuotteisiin, eli meidän tavoitteemme on juuri se, että me saisimme esirityiset suuntaviivat siitä, miten tämä lainsäädäntö äh, voimaantulonsa jälkeen sopii myös sitten digitaaliseen maailmaan ja verkkokauppaan. Siihen meillä on asiantuntijaryhmä. Ja sitten viimeiseksi alkuperämerkinnästä hyvin tärkeää keskustelua on käyty komissiossa asiasta. Ja se syy, miksi komissio on tällaisen ehdotuksen tehnyt, on jäljitettävyyden vahvistaminen. 10 prosenttia rapeksiin merkityistä tuotteista ei saa alkuperää merkintää. Näin me voisimme parantaa 10 prosentilla tuoteturvallisuutta. Miksi emme siis tekisi sitä? Ja tämä on monessa jäsenvaltioissa jo olemassa oleva käytäntö, ja monet valmistajatkin sitä jo käyttävät. Sitä käytetään käytetään myös monissa muissa oikeusjärjestelmissä. Jos meidän kaupan toimijamme toimivat, käyttävät sitä, niin miksi emme sitten voisi sitä yleistää? Käytännössähän näin jo tapahtuukin. Ja haluaisin myös huomauttaa, että tästä talosta on tullut tarkistuksia muista valiokunnista, jotka menevät toiseen suuntaan, eli poistavat tämän säädöskohdan ja vahvistavat sitten pikemminkin kaikkien tuotteen osasten alkuperään vaatimuksen. Komission ehdotus itse asiassa on aika lailla tasapainoinen, koska siinä puhutaan hyvin realistisesta sisämarkkinalähestymistavasta. Ja vielä lopuksi Tänään on, on äh, puhuttu myös aikataulusta. Nämä ehdotukset eivät ole riittävän pitkälle vietyjä. Aiheet on kaikki nyt vielä pöydällä ja neuvostossa molempia tekstejä ollaan käymässä läpi. Ja kun päädytään alkuperämerkintöihin kes- keskusteluissa, tämä keskustelu on toki käyty Koreperissä ja näyttää siltä, että halutaan löytää ratkaisu tällä alalla, joten se meidän mielestämme me olemme siinä vaiheessa, että tämä toimielin on hyvin sitoutunut asiaan, se on mukavaa ja haluamme auttaa teitä saadaksemme tämän parlamentin toimikauden aikana vielä tämän tekstin hyväksyä. Se on kuluttajille hyvin merkittävää, se on myös toimielimille tärkeää ja me haluaisimme saada asian loppukäsitellyksi pian. Kiitokset. Kiitokset tästä komissiolle myös. Ja vielä asian johtopäätöksiksi esittelijä, olkaa hyvä. Thanks a lot. Kiitos paljon. Ensinnäkin kiitoksia kollegoille monista hyödyllisistä kommenteista. Meillä on varmasti vielä uusia tulevia kokouksia ennen äänestystä parin päivän päästä, mutta haluaisin kuitenkin huomata tai puhua muutamasta seikasta tässä vielä. Ensinnäkin C-plus-merkintä. Siitä haluaisin sanoa, että neuvotteluiden aikana ö, olin sitä mieltä, että jos se merkintä voitaisiin tai siirtää pois kokonaan tästä asiasta, niin se pitäisi poistaa kokonaan, sillä se on harhan johtava se kuluttajille. Mutta komissio ja muutkin sanoivat, että CE-merkintä jää edelleen tuotteeseen ja siksi halusin tehdä ehdotuksen siitä, miten merkintä voitaisiin parantaa. Ja tämä johti sitten CE-plus-merkintään. Mielestäni tätä C-plus-merkintä voitaisiin käyttää kaikkien kansallisten konseptien yhteydessä, esimerkiksi tämän saksalaisen DS-järjestelmän yhteydessä. Järjestelmän on tarkoitus olla vapaaehtoinen ja sitä pitäisi käyttää myös muissa kuin yhdenmukaistetuissa tuotteissa tarkoitus olisi, että riippumattomat testaajat olisivat vastuuvelvollisia tuloksistaan. Eli jos tuote ei olekaan turvallinen, testaustaho voidaan vetää oikeuteen. Halusin vain siis helventää hieman tätä taustaa. Ja sitten alkuperämerkinnät. Äänestetään asiasta. Emme valiokunnassa pystyy löytämään kompromissia. Katsotaan siis, mitä tapahtuu äänestyksessä. Mutta sanon kuitenkin yhden asian. Jos katsot esimerkiksi iPhone-älypuhelimensa tuota takapuolta, niin siinä on esimerkiksi in merkintä. Siinä sanotaan, että tuote on Äh, suunniteltu Kaliforniassa ja tehty Kiinassa. Ja äh, esimerkiksi Yhdysvallat tosiaankin pitää jo tällaista lainsäädäntöä noudattaa, joten ehkä voisimme saada ideamme linjattua Euroopassa äh, Yhdysvaltojen vaatimukseen. Ei se olisi minkälainen lisätaakka, se olisi avuliasta yrityksille. Ehkä tällaisella kompromissilla voisimme päästä, päästä eteenpäin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Lopuksi yksi komissio komissiolle, ja en nyt valitettavasti voi olla tätä todellakaan sanomatta, nimittäin en ole varma, onko avuliasta, jos istutte täällä valiokunnassa ja sanotte, että miten meidän pitäisi toimia. Teidän pitäisi jättää tämä lainsäätäjälle. Joskus nimittäin minu, minusta vaikuttaa, että, että, halua, että haluaisi, että parlamentti ei muut, että haluaisitte, että parlamentti ei muuta mitään ehdotuksessanne. Ehkä joskus olisi parempi, jos ei kommentoitaisi suoraan neuvotteluita, joita käydään parlamentissa. Tiedän, että tarkoitatte hyvää, mutta se ei ole kuitenkaan abuliosta, joten mielestäni pitäisi jättää meppien huoleksi löytää hyvä ratkaisu. Olen varma, että hyvä ratkaisu löydämmekin. Meillä on kokouksia vielä keskiviikkonakin ja äänestys on torstaina. Olen edelleen optimistinen tuloksen suhteen ja kiitos paljon kollegoita kommenteista. Kiitokset tästä. Ja vielä Schwab. Ehm, Kiitos. Koska puhuin tästä Roitovan mietinnöstä jo aikaisemmin, niin hyvin lyhykäisesti vain. Minulla ei mitään sitä vastaan, että äänestetään, mutta silloin pitäisi kuitenkin eh, punnita näitä argumentteja ennen äänestystä. Emmekä me halua tässä uskoa, että löydämme enemmistöä, mutta olisi hyvä, kun kuitenkin eh, valiokunta olisi mukana tässä enemmistön työstämisessä, eikä niin, että me vain lähdemme trilogiin ja sysäämme tämän muutaman kollegan harteille. Joten sen vuoksi ehkä olisi ihan hyvä pyrkiä löytämään tietty poliittinen tuki. Ensimmäinen asia on se, että artiklasta 7 ei ole tehty vaikutusten arviointia eikä selvitystä siitä, mit, mitä pohjia tällä on, koska ei ole minkäännäköistä vaikutusten arvio. Sitten äh, Charles de Mose ihan oikeutusti viittasi tähän Made in USAhan. Se on ihan mielenkiintoista, mutta USAn säännöt eivät äh, koske tullikoodeksia, mutta niin kuitenkin tässä säännössä on. Eli tässä täytyy miettiä sitä, miksi tämä toimii USAssa ja minkä vuoksi se sitten toimisi, ei toimisi meillä tämän tullikoodeksin kanssa – koska tässä nyt on kysymys siitä, mistä se tulee tämä tuote spagetti Italiasta. Menin Itali olisi pitänyt merkitä Kanadassa, koska suurin osa Venäjästä tulee sieltä. Ei, no, ei mitään ongelmaa tässä, mutta vielä lopuksi tässä on kysymys loppujen lopuksi epäoikeudenmukaisesta kauppakäytänteistä, Jos laitetaan Made in Italia tai Made in Germany, niin silloin pyritään herättämään tietynlainen mielikuva siitä, missä tuote on valmistettu ja kilpailijoiden täytyy tämä hyväksyä. En minä tässä vastusta sääntöjen harmonisointia, mutta se pitää tehdä järkevällä tavalla eikä vain keskittyä tähän viimeisimpään työstö paikkaan ja se on tämä ongelma tämän kulli, tulikoodeksin kanssa. Kiitos. Kiitokset tästä Schwab, siis... Hyvä kollega Schwab, teidän pitäisi olla johdonmukaisempi argumentaatiossa. Tuosta ennen sanoitte, että neuvosto on jo päättänyt, että artikla 7 pitäisi poistaa ja nyt sitten eh, sitten äh, suosittelette meille, että äh, artikla 7 pitäisi so- poistaa ja nyt sitten sanotte, että asiasta pitää keskustella. No, ettehän te voi äh, kumpaakin sanoa. Te suosittelette että kumpikin lainsäätäjä poistaisi kohdan ja sitten käytäisiin keskustelua. No eihän jälkikäteen keskustelua voi käydä. Mielestäni juuri nämä kysymykset pitäisi keskustella läpi neuvoston kanssa, sillä mehän emme tiedä, mikä neuvoston kanta on. Joten artikla 7 pitäisi pitää mukana, jotta meillä on pohjaa keskustelulle. Jos tätä perustaa keskustelulle ei ole, voimme unohtaa kaiken. Grazie a tutti colleghi. Kiitokset kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tämän asian tiimoilta. Nyt asia on käsitelty tältä erää ja siirrymme sitten esityslistan kohtaan kymmenen. 10. Niin, me vielä kyllä odottelemme myös Rova Bastosta, mutta hän kyllä näkyykin olevan jo paikalla. Va bene, riprendiamo. No niin. Niin, jo sanoinkin, että Bastos on paikalla, eli neljä ja viisi kohdat esityslistalla. Passiamo ora al punto successivo all'ordine. Siirrymme siis esityslistalla yhteisön tavaramerkki tekstiin ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöön. Esittelijä on tänne saapunut, eli Regina Bastos, olkaa hyvä. Niin teitä odottelimme tänne, joten olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Tämä sali on kyllä kovin hälyinen nyt. En oikein voi nyt kyllä puhua Olkaapa hyvää, käykääpä nyt omat keskustelunne tuolla käytävässä. Meidän täytyy pystyä jatkamaan työtämme valiokunnassa. Kiitokset puheenjohtaja. Minä nyt sitten pyydän aluksi anteeksi siitä, että saavuin näin myöhään, mutta minulla on ollut niin valtavasti kaikkea tekemistä ja minä pyysinkin, että Olle Schmidtin teksti voitaisiin käsitellä ensiksi, sillä minun täytyi olla tuolla kansallisten parlamenttien kokouksessa. Minun oli pakko olla myös naisasiainvaliokunnassa ja nyt sitten samanaikaisesti minun olisi pitänyt päätyä myös tänne. No, joka tapauksessa kiitokset kaikille näin, jotka ovat esittäneet mielipiteensä näistä kahdesta kahdesta mietinnöstä ja huomauttaisin, että tässä on 37 tarkistusta yhteisön tavaramerkkiin lainsäädäntöön ja 27 sitten puolestaan tuohon jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntödirektiiviin. Nämä 27 tarkistusta jäsenvaltioiden lainsäädännössä liittyvät ilmaisuvapaukseen, mainokseen, mainontaan ja myös sitten näihin kieltämisperusteisiin tuskin tässä nyt on mitään kovin suurta vaikeutta päästä yhteisymmärrykseen tarkistuksissa 15 ja 16 erityisesti. Ja sitten on vielä tarkistuksia, jotka liittyvät artikloihin tuotteiden alkuperää merkinnästä ja sitten myös tarkastuksista se saattaa olla kaikista hankalin aihe tässä tekstissä. No sitten katsotaan nyt, kun olen keskustellut kollegoiden kanssa, ja voitaisiinko päästä näistä ongelmakohdista ratkaisuun. Pyrimme päästä, löytämään yhteisen nimittäjän ja me jo sanoimmekin näiden tekstien varsinaisen esittelyn yhteydessä, että näiden järjestelmien perusperiaatteita ei tarvitse muuttaa mitenkään radikaalisti, vaan ne ovat edelleenkin voimassa. Me ainoastaan pyrimme huomauttamaan, että tässä täytyy nyt mm, seurata tavaramerkki prosessia. Sen pitäisi nimittäin olla tehokkaampi ja helpommin käsitettävissä, mutta tuskin tästä nyt syntyy mitään suurta ongelmaa yhteisymmärrykseen pääsyssä. Ja kuten jo tässä sanoinkin, niin tällä linjalla jatkamme. Minä haluaisin kuitenkin ihan lyhykäisesti puuttua yhteen tarkistukseen, jonka minä olen itse jättänyt ja se on tuo tarkistus 25, artikla 9, sen kohta 4, ja tarkistus 20, artikla 10, sen kohta 4. Ja komission tekstissä puhutaan tuosta eurooppalaisesta tavaramerkin omistajasta, joka voi sitten, jossa viitataan kohtaan 3c, ja tuontituotteista kaupallisiin tarkoituksiin. Minun tarkistuksessani toivotaan että tämän tekstin muuttamista sillä tavalla, että tässä puhuttaisiin, että sanottaisiin, että kansallisten viranomaisten avulla tuo maahan maahantuoja vo, kappaleessa 3.c tuotteiden maahantuonnin kieltää, samoin kuin artikla 13b, jos tuo jälleenmyyjä tai tuotteiden verkkokauppa myyjä tuottaa, tuo tuotteet kaupallista käyttöä varten. Ja tähän tekstiin on otettu myös tuo verkkokauppa. Ja se on minun tarkistuksessani mukana. Ja minä tähtään tällä tarkistuksella siihen, että että tuon ähm, yhteisön tavaramerkin omistajan ja kansalliset viranomaiset voivat pyytää tietoja äh, esimerkiksi väärennetyistä tuotteista ja voivat estää niiden saapumisen unioniin maihin. On kyse sitten jälleenmyyjästä maahantuojasta tai sitten jälleenmyyjästä verkon kautta Eli tässä on kyse, ja tässä on kyse tuotteista, jotka tuodaan unionin kaupallisessa tarkoituksesta. Ja näin välittäjät ja jälleenmyyjät ovat kohderyhmänä erityisesti ei, ei se riitä. Meidän täytyy pystyä puuttumaan koko ketjuun ja siihen tämä tarkistus on mukana. Ja tässä näin ollen pyritään estämään väärennysten saapuminen Euroopan unioniin, koska nämä väärennykset tuhoavat työpaikkoja, se vaarantaa eurooppalaisen talouden, tuottaa vaarallisia tuotteita, se kuluttajien turvallisuuden ajaa suureen vaaraan ja siitä syystä meidän täytyy käsitellä tätä tätä asiaa hyvin varovaisesti esittämälläni tavalla. Ja tämä meillä on olemassa kymmenistä meillä on olemassa kymmeniä tuhansia väärennettyjä tuotteita vuonna 2010kin niitä oli satoja tuhansia. Eurooppalaiset viranomaiset ovat saaneet ne, ne kiinni. Kyse on miljardeista euroista, jotka pyörivät näiden väärennettyjen tuotteiden piirissä jos ajattelemme, katsomme näitä tilastoja vaikkapa vuodelta 2011, ja näistä tuotteista suurin osa on ollut myös kuluttajien turvallisuudelle ja terveydelle hyvinkin vaarallisia, ja siksi meidän tulee kiinnittää erityisesti asiaan huomiota. Ja sitten verkkokauppa. Nyt onkin olemassa jo tuo ehdotus teollisista tekijän oikeuksista verkkokaupassa. On ehdotettu YouTube-videoa videoiden vetämistä pois markkinoilta, jos siihen kuuluu teolliset tekijän oikeudet. Tässä on kyse siitä, että jo henkilö on saanut eurooppalaisen tavaramerkin tai sitten kansallisten tavar- tavaramerkin ja näitä valvo- täytyy valvoa näitä tuotteita ja kun väärennettyjä tuotteita löytyy, niin silloin kansallisen viranomaisen täytyy pyytää tuolta ähm, äh, internetfoorumilta sitä, että tuote vedetään pois markkinoilta, koska se on väärennetty. Näin yksinkertaisesti esitän tämän ehdotuksen, jos ajattelemme vaikkapa Minulla olisi tästä vaikka kuinkakin paljon esimerkkejä olemassa, mutta en nyt sen enempää tässä niihin sen kummallisemmin puutu. No, käytän tilaisuutta hyväkseni myös esittääkseni komission edustajalle kysymyksen hetkinen, onkohan hän komission edustaja täällä alkuunkaan paikalla, onko vai ei? Lieneekö täällä joku komissiosta vai ei? Nokas ei näemmä. No, halusi, ei sitten sen enempää. Minä odottelen kollegoiden kommentteja tähän asiaan siihen, mitä äsken jo ehdin esittää. Vielä lopuksi kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat, niin erityisesti niille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Grazie. Eh. Kiitokset tästä. Gebhardt, halusitteko sanoa tähän jotakin? Ei, ilmeisesti ei. Joten Kreutzmann. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Pastokselle hyvästä mietinnöstä. Minulla olisi muutamia täydennyksiä. Tarkistuksellani yritin tehdä tästä menettelystä hakijoille paremman ja ö, sitten tavaramerkkien haltijoiden asemaa vahvistaa tämä ähm, minun mielestäni nämä määräajat pitäisi pitää ennallaan, ne ovat osoittaneet hyväksi. Ja tämä koskee ennen kaikkea äh, pieniä yrityksiä, kaikki muu vaikuttaisi heidän elämään, niiden elämään. Ähm, me ja ähm, olisi hienoa, jos sovittelumenettelyä käytettäisiin jo aikaisessa vaiheessa ja kaikki tiedot saataisiin, sovittelija, sovittelijaksi pitäisi ottaa myös riippumattomia ulkopuolisia sovittelijoita, jotta valinnanvaraa olisi. Eurooppalaisella tai yhteisö, yhteisö, yhteisön tavaramerkki, sen pitäisi olla koko Euroopan laajuinen. Sitten nämä ylijäämät, ne, voit, ne voisivat alentaa maksuja mm, ja ohimin ylijäämä pitäisi käyttää, sitä ei pitäisi siirtää EUn talousarvioon. Sitten ex officio viran puolesta tekevä, tekevät tarkastukset. Mielestäni näillä ei pitäisi olla automaattisia vaikutuksia olemassa oleviin hakemusmenettelyihin. Voimme tukea kollegoiden tarkistuksia, esimerkiksi Pantserin tarkistuksia, jotka käsittelevät merkinnän, merkin käyttöä EU, EUn alueella, jos merkin alkuperästä ei ole epäilyksiä. Öö, Tästä, tässä on kyse esimerkiksi merkin käytöstä internetsivustoilla. Jo viimeksi korostin, että komission ehdotusta väärennösten torjunnasta voin tukea. Tässä on kyse myös sellaisista tapauksista, joissa tuotteet kulkevat EUn alueen kautta. Esimerkiksi jos tuote on tilattu kolmannessa maassa. Rova Bastos ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että tässä pitäisi olla kyse yksityisten välisistä tuotteista tai kaupoista, vaan mm, pelkästään ammattimaisesti toimivien toimijoiden kaupoista. Kiitos. Kiitokset. Onko muuta huomautettavaa tähän? Entäs joku varo, varjoesittelijöistä? Onko täällä komissiosta joku mahdollisesti? Ecco, eh, allora eh, Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que é dado sinal pela mesa de que. Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Haluaisin tietää, mitä mieltä komissio on viennistä. Pitäisikö tämä rajata viejiin online myyntipisteisiin? Pitäisikö niitäkin valvoa? Pitäisikö niiden myös raportoida väärennetyistä tuotteista? Eli tämä on se kysymys, jonka halusin esittää komissiolle tässä vaiheessa. Haluaisin tietää, mitä heillä on tähän sanottavaa. Haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää herra Kreutzmannia. Hyvin äh, järkevästä ja hyödyllisestä hyödyllisistä ehdotuksista, joita hän teki. liittyen konfliktien ratkaisuun ja brändien alkuperään. En usko, että tässä on ongelma saavuttaa näistä sopimusta. Kiitokset tästä. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Yeah, thank you, Chair. <coughs> Sorry for being... Uh, Kiitokset. Niin, anteeksi kun olin tässä nyt vähän myöhässä. Me odotelemme keskusteluja tuolla toisessa valiokunnassa, juurivaliokunnassa, ja siksi en päässyt tänne aiemmin. Esittäisin seuraavat ajatukset ja pyrin sitten vastaamaan esittelijän kysymyksiin myös. Eli täällä tässä esittäisin tarkistuksiin seuraavat huolenaiheet 26, numero 26 tarkistus, eli tuo uudelle laadittu direktiivi ja sitten tarkistus 31 yhteisöjen, yhteisöjen tavaramerkkilainsäädännöstä. Eli näissä pyritään kansainväliseen järjestelmään. Tämä oikeudellinen puitteisto tarjoaa unionin kattavan järjestelmän ja minä haluaisin tästä esittää seuraavat huomiot. Ensimmäinen on tällainen muodollinen ajatus siitä, että tämä ei kuulu komission ehdotuksen sen piiriin, joten on vähän hämmästynyt tyyttävää, että asiaan on esitetty tarkistuksia sellaiseen, mitä itse asiassa ei ehdotuksessa edes ole. Ja sitten toiseksi tämä näyttää tärkeältä asialta myöskin, eli komissio on tutkaillut komission tutkimuksissa tutkimuksissaan ja kaiken kattavassa sidosryhmien kuulemisessa ja niistä saavutetuista tutkimuksista sen, että nyt äh, nykyistä kirkkounionijärjestelmää ei kannata käydä muuttamaan. Me emme myöskään ymmärrä, minkälaista selvää muutosta kuluttajahintoihin pitkällä tähtäimellä unionissa syntyisi. Ja minun täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että tämän tavaramerkkijärjestelmän toimiminen unionissa on tullut Max Planck-instituutin mm, tutkimaksi ja siinä ei havaittu minkäänlaisia haittavaikutuksia ei edes käyttäjäjärjestöistä eikä myöskään muissa, muissa yhteyksissä. Ja minä luulen, että näin tässä viime edellisessä kokouksessa jo puutuinkin siihen, miten merkittävänä komissio pitää sitä, että meillä olisi tehokkaammat välineet kansainvälisiä väärennöksiä torjumaan ja siihen sen seuraavat sanat on olennaista, että meillä on yksinkertainen ja tehokas järjestelmä. Transit-järjestelmään meidän täytyy taata se, että nämä tuotteet vedetään markkinoita Euroopan unionista, mutta meidän täytyy myös muistaa, että unioni ei saa olla maailmanlaajuisen viernettyjen tuotteiden kauttakulkualue. Ja sitten Bastos on esittänyt minulle kysymyksen erityisesti siihen, miten artiklaa 10 sen kohtaa 4 direktiivissä pitäisi soveltaa ja artikla 9 ja sen kohta 4 ulkomailta tuoduista tuotteista yksittäisille henkilöille. No, tätä sitten varmasti täydennetään tarkistuksella 25 ja sitten myös viittauksella muihin välittäjiin, agenteihin tai verkkomyyjiin. Tämä meidän sanamme consign on hyvin laaja käsite ja sen pitäisi kattaa kaikki mahdolliset tekijät, joiden kautta tämä tuote, väärennetty tuote voi tulla ulkomailta, joten minun nöyrä vastaukseni tähän kysymykseen olisi, että tässä ei tarvita mitään lisää muotoiluja, mutta totta kai me olemme valmiita tutkailemaan lisäyksiä, jos tuntuu siltä, että asia on epäselvä. No, tämä nyt kaikki, mitä minulla on tässä yhteydessä sanottavaa. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset. Ja nyt sitten kohta neljä on saatu käsiteltyä, samoin kuin myös kohta viisi. Kiitokset kaikille asiasta puhuvi, puhuneille. Ja nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan kymmenen. Non ho visto arrivare No enpä nyt vielä. Olen nähnyt täällä esittelijää. Panseri varmaan halusi puhua. Mi dispiace di non avere potuto... Olen pahoillani, että en kyennyt kuulemaan kollega Bastosta Olen pahoillani, minulla oli toinen sitoumus samaan aikaan. Ja tulin siksi hieman myöhässä. Mutta oli miten oli. Olen jo aikaisemmin valiokuntien kokouksessa tukenut tätä uudistuspakettia, miten tärkeää se on yhteisön markkinoille. Uskon, että tavaramerkkilainsäädäntö voidaan tehdä nopeammaksi ja halvemmaksi Euroopan unionissa ja samanaikaisesti myös parantaa kuluttajien suojelua väärennettyjä merkkejä vastaan. Olen lähettänyt näkemykseni edustaja Bastokselle ja hän sai ne hyvin mukaan tähän mietintöön ja teen vielä muutaman tarkistuksen, joissa keskityn perinteisten tuotemerkkien käyttöön ja siitä, miten tärkeää olemassa oleva lainsäädäntö on. Ja että lisätään niiden markkinoiden toimijoiden määrää, jotka voivat esittää esimerkiksi valituksia tai hakemuksia. Toivon, että nämä otetaan huomioon, vaikkakaan kaikki eivät ole samaa mieltä. Toivon, tai uskon, että me saamme sopimuksen. Meidän täytyy yrittää saada mahdollisimman monta mielipidettä tähän mukaan, kun me mietimme näitä asioita valiokunnassa. Tässäpä tämä, mitä minä halusin sanoa. Kiitokset. Vieläkö esittelijällä on tähän lisää sanottavaa? Olkaa hyvä. Kiitos. Olen oikein kiitollinen tästä komission selkeästä vastauksesta kysymykseeni. Ja haluaisin tuosta tarkistusta 26 ja tuosta käsitteitä kysyvästä kysymyksestä vielä sanoa, että olen herra Panzerin kanssa samaa mieltä. Tästähän oli kyse käsitteestä lähettäjä. Nimittäin me olemme saaneet onneksi hyvän konsensuksen aikaiseksi tästä kysymyksestä, joka ei ole ehkä aivan keskeinen, mutta kuitenkin tärkeää. Eli pitää edelleen tarkastella yhteisön merkin toimivuutta ja parantaa sitä edelleen. Vastus. Kiitokset tästä vastus. Näin kohdat 4 ja 5 on saatu käsiteltyä ja siirrymme esityslistan viimeiseen kohtaan. Kyse on kymmenennestä kohdasta, eli maksutilit. Ja esittelijä on Klute. Eh, per il Gepard. Ante, eh, juuri valiokunnassa ja valmistelija Gebhardt. Herr Präsident, Kiitos puheenjohtaja. En nyt oikein edes tiedä, miten aloittaisin. Ehkä aloitan kiittämällä varjoesittelijöitä. Ainakin niitä, jotka ovat reagoineet ja hyväksyneet sen, että toimimme epätavan omaisella tavalla, nimittäin fast track-menettelyllä, nopeutetulla menettelyllä. Ö, ideana oli siis se, että ö, tarkistusten määräaika on umpeutunut jo tänään keskipäivällä ja nyt sitten puhumme lausunnosta. Tämä ei kuitenkaan joutunut minusta, johtunut minusta vaan Ekonin aikataulusta. Ja jotta, jotta pystyn tulemaan kollegotani vastaan valmistelin tämän tekstini englanniksi enkä saksaksi, kuten yleensä. Näin kollegatkin tietävät, mitä minä kirjoitin. Kollegat, kollegat hyväksyvät tämän menettelyn ja sitten talousasian valiokunnasta sain sellaisen tiedon, että kun kompromisseista keskustellaan Ekon valiokunnassa, minut kutsutaan mukaan – ja esimerkiksi minut on kes- huomisaamuksi kutsuttu varjoesittelyiden ja herra Kluten kanssa keskustelemaan asiasta. Tämä on siis tämä menettelytapa ja varjoesittelijöille esittelijöille niin aion vaan jatkuvalla syötöllä antaa tietoja, mitä asian suhteen tapahtuu. Sitten sisältöön lausunnossani olen noudattanut tarkasti sitä, mistä olemme jo sopineet. valiokunta-aloitteessa mietinnössä, jonka hyväksyimme aikoinaan. Ei siis kollegoille tule olemaan minkäänlaisia kovia yllätyksiä, mitä tässä lausunnossani olen, mitä lausuntoni sisältöön tulee. Poliittisesti kuluttajille tiedottaminen on tärkeä kysymys. sillä on antanut paljon tilaa tekstissä. Me haluamme nimittäin, että pankkeja voidaan hyvin vertailla – jos esimerkiksi halutaan vaihtaa pankki, tilipankista toiseen. Vertailtavuuspankkien välillä pitäisi olla mahdollisimman hyvää. Ja yksi seikka, joka, josta on talousasian valiokunnassa keskusteltu hyvin kiistanalaisesti ja minä olen sanonut, että se on mielestäni järkevä lähestymistapa nimittäin, että, että tiliä että tilejä ei voisi, pitä, tilien siirtämistä ei pitäisi helpota vain yhden maan sisäisesti, vaan myös valtioiden välillä, sillä esimerkiksi tietyt työntekijät liikkuvat valtioiden välillä. Ja sitten kustannukset ovat myös tärkeä kysymys. Niiden suhteen ei ole kyse pelkästään tilin siirtämisestä, vaan ylipäänsä tilin avaamisesta pankissa ja perustilin avaamisen kustannuksista. Tämä on minun ehdotukseni ydinalaa ja myös ydinalaa näissä, näissä meidän valiokuntamme keskusteluissa. Nimittäin meidän pitäisi huolehtia siitä, että ne miljoonat ja taas miljoonat kansalaiset, joilla ei ole tiliä, jotka haluaisivat tilin, voivat helposti saada avatuksi tilin monet ihmiset eivät voi avata tiliä kustannussyistä ja sen takia on järkevää antaa näille ihmisille mahdollisuus avata tällainen perustili. Ja siis sellaisilla ehdoilla, jotka ovat ehkä normaalista poikkeavia. Tällaiselle, tällaiselle perustille tulee sitten esimerkiksi palkka ja tili vastaisi normaalien kansalaisten tarpeita. Ne kustannukset perustilien kohdalla pitäisi pitää mahdollisimman alhaisina niiden pitäisi olla ennen kaikkea symbolisia niin, että luoda mahdollisimman vähän esteitä. Tässähän ei ole kyse pelkästään sellaista ihmistä, joilla ei ole paljon rahaa käytettävästä, vaan esimerkiksi kausityöntekijöistä, jotka käyvät ehkä eri toisessa maassa äm, töissä. Ja on kyse myös Erasmus-opiskelijoista, jotka jotka saattavat kohdata sellaisia ongelmia, että he haluaisivat solmia vuokrasopimuksen, mutta eivät voi sitä tehdä, koska ö, opiskelijalla ei ole kyseisessä maassa pankkitiliä. Ja pankkitiliä taas ei voisi avata ennen kuin tuolla kyseisellä opiskelijalla on osoite tuossa kyseisessä maassa. Ja tämähän on pattitilanne sitten opiskelijoille ja haluaisimme perustileille myös näitä nuoria ihmisiä auttaa. Nämä olivat tärkeimmät kohdat tekstissä. Yksi seikka on vielä hieman auki, siitä pitää keskustella. Nimittäin, jos vaadimme, että perustilejä tarjotaan kansalaisille, niin mi, minkä pankkien pitäisi niitä tarjota? Minä olen sitä mieltä, että emme saisi syrjiä pankkeja, joten kaikilta pankeilta, jotka tarjoavat palveluja yksityisasiakkaille, pitäisi pyytää näitä perustilejä. Tästä keskustellaan myös talousasian valiokunnassa. Siis keskustellaan siitä, että pitäisikö vain yhtä pankkityyppiä vaatia tarjoamaan perustilejä. Mielestäni se on itse asiassa se olisi syrjivä käytäntö ja se tarkoittaisi kustannuksia veronmaksajille, sillä nämä lisäkustannukset, joita vaatimuksesta tulisi, siirrettäisiin kuluttajille. Ja muut pankit sitten, jotka, joiden ei tarvitsisi, tarvitsisi tarjota perustelejä, olisivat eri tasoisessa tai eri, eri asemassa Mm, nämä ovat siis nämä tärkeimmät seikat. Toivon, että tämä yhteistyö on edelleen rakentavaa ja kun huomenna tiedän enemmän siitä, mihin suuntaan Ekon valiokunnan kompromissitarkistukset menevät, aion heti tiedottaa asiasta varjoesittelijöille ja aion myös saamani tekstin välittää edelleen varjoesittelijänä, jotta osaamme perustan työskentelylle. Nyt sitten vielä aikataulusta. Tänään kompromissi tai ko- tarkistukset piti esittää. 4. marraskuuta meillä käydään keskustelu kompromissitarkistuksesta. Ne ovat samalla niitä kompromissitarkistuksia, jotka Ekon valiokunnassa on määritelty. Ellei sitten käy niin, että olemme tyytymättömiä ekon valiokunnan tulokseen, jossa tapauksessa esittäisimme omat tarkistuksemme. Näin voisimme esittää oman kantamme. Omassa valiokunnassamme meillä on äänestys sitten 15 marraskuuta ja haluaisin kiittää nyt kollegoita hyvästä yhteistyöstä ja tämä menettelytapa on tosiaan hieman epätavanomainen ja tämä todellakin siis johtui talousasian valiokunnan aikataulusta. Siellä ei oltu valmiita valmiita suomaan enemmän aikaa tälle tärkeälle, kansalaiselle tärkeälle asialle. Kiitos. Grazie. parola adesso. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron Borison. Uh, first of all, I'd like to thank... Ensin haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta, koska tämä on hyvin tärkeä, kun äh, yhtenäismarkkinat kehittyvät ja ihmiset äh, muuttavat ja liikkuvat ympäri Eurooppaa. Haluaisin myös kiittää edustaja Gebhardtia hänen työstään. Ensinnäkin eh, olen samaa mieltä tästä, että terminologia on standardisoitava. Meillä täytyy olla yksi yhteinen nimi, joka on sama ainakin kaikissa jäsenvaltioissa, niin että ihmiset eh, voivat eh, vertailla asioita keskenään, eikä niin, että kaikki on, kulkee eri nimelle, eivätkä ihmiset kykene sitten vertailemaan asioita. Ja toinen on sitten lista kaikkein edustuksellisimmista palveluista, eniten käytetyistä, hyödyllisimmistä palveluista. Komissio tekee tästä listan, niitä tulee olemaan parikymmentä, mutta eri jäsenvaltioissa eri lähestymistapa, ja sen vuoksi ehdotammekin vain 80, 20, 25 tai vaikka 18. On myös hyvä idea, että on tällainen vaihtomahdollisuus, tili, vaihtomahdollisuus Ja me uskomme, että ainakin kansallisella tasolla tämä tilien vaihtaminen on ok, mutta Euroopan tasolla se tulee olemaan liian kallista pankeille, kun tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi palveluita. Eli ensiaskel on todennäköisesti se, että tämä vaihtaminen helpottuu kansallisella, kansallisella tasolla ja siirtyy sitten myöhemmin Euroopan tasolle. Ja sen lisäksi me uskomme, että jokaisella kansalaisella täytyy olla oikeus avata tällaisia pankkitilejä jokaiselle ihmiselle, joka sen haluaa. Ettei tule vain tällaista yhtä NS-köyhien pankkia, joka ottaa vastaan näitä ihmisiä. Eli sen vuoksi meistä olisi hyvä, että, että myös äh, että liikepankit, äh, yksi, ainakin yksi liikepankki olisi mukana tässä. Koska tämä auttaa nyt ihmisiä voida avata pankkitili ilman, että he joutuvat todistamaan miksi. Minä avasin pankkitilin äh, Yhdistyneessä kuningaskunnassa pari vuotta sitten, kun olin opiskelija, ja se kesti puolitoista kuukautta, kun minun piti hankkia kaiken maailman papereita, ja minusta se ei ole reilua. Aikataulu on ihan hyvä, mitä kuulin tässä. Varmaan jatkamme tällä viikolla vielä tätä keskusteluita. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja seuraavaksi DJ. Ja, on behalf of my colleague Ole Schmidt. Niin Ole Schmidtin puolesta muutama sananen. Hän hyväksyy komission ja esittelijän ajatuksen siitä, että kyse on tärkeästä tar- direktiivistä tällaisesta pitkän ajan rahoituspalvelujen liikkuvuudesta. Ja sitten tässä puhutaan nimellisestä maksusta maksutilin pitäisi olla ilmainen. Siitä, tästä muotoilusta on päästy yhteisymmärrykseen järkevästä maksusta. Ja jos tuo maksu on nolla, niin sitten se saisi olla niin. Tämä, tämä tässä ei pitäisi olla kyse yhdestä ainoasta palveluntarjoajasta jokaisessa jäsenvaltiossa ja tuo tilivaihtomahdollisuus täytyisi pitää direktiivissä, mutta ei sitten tarvitse olla ilmaista. Olle Schmidt ei ole varma siitä, miten nämä siirto, tilisiirrot ja suoraveloitukset sitten voitaisiin hoitaa maksutta. Olle Schmidt on tyytyväinen tähän ö, lausuntoluonnokseen, mutta hän tekee tarkistuksia siihen. Ehkä hän on ne tehnytkin jo, mutta en ole ihan siitä varma. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi vielä yksi kollega. Eh, Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää Evelinia kovasti tästä esittelijästä. Minä olen valmis aloittamaan työt sinun kanssasi ja ryhmäni kyllä ää, aikoo tukea tilien ja pankkien vertailtavuutta ja sitä, että helpotetaan pankista toiseen vaihtamista. Meillä on muutama huolenaihe. Ensinnäkin pankkimaksujen vertailtavuus niiden suhteen pitää olla varovainen, jotta ei eliminoida kaikkia eroja pankkien välillä. Ei pitäisi keskittyä pelkästään pankkimaksuihin. Minä olen sitä mieltä, että pankkimaksujen vertailtavuus ähm, ei pitäisi päteä kaikkiin pankkipalveluihin, vaan ähm, peruspalveluihin. Ja sitten tämä perustiliasia vielä. Meidän pitää lopettaa kansalaisten syrjiminen esimerkiksi ö, pysyvän osoitteen perusteella, mutta perustili ei kuitenkaan tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan. Kiitos. E- Kiitokset tästä. Kiitokset kaikille, jotka esittivät tähän mennessä puheenvuoron vielä De Jong. Kiitos. Kiitokset sekä komissiolle että meidän esittelijällemme edustaja Gebhardille hänen tekemästään työstä. Olin tässä muutaman minuutin myöhässä, kun aloitte hieman äh, etuajassa. Luulen, että aloitetaan vasta kello kuusi tämän asian käsittely. Mutta ymmärsin kuitenkin, että tässä nyt on jouduttu kiireellä tekemään paljon työtä. Minä esitin ennen määräaikaa muutamia tarkistuksia Gebhardin mietintöön ja oletan, että sisäisesti me vielä puhumme näistä tarkistuksista ja katsotaan, millaisia kompromisseja voimme saada aikaiseksi. Erillään vielä Ekonin kompromisseista, siis meidän IMKon omat kompromissimme. Niin, että kuljemme omaa tietämme. Mutta siitä vielä kuitenkin erillään olen hyvin mielelläni esittelijän kanssa näistä pääsuunnista samaa mieltä ja se, että olen tehnyt tarkistuksia, se liittyy enemmänkin siihen, että tässä on hyvin paljon yksityiskohtia. Minulla on myös kysymys komissiolle, koska yksi niistä asioista, joka aiheutti minulle tarkistusten tekemisen, oli se, että se komission ehdotuksessa että osin Gebhardin mietinnössä viitataan jatkuvasti kohtaan viisi artiklassa kolme, jossa on luettelo näistä palveluista, jotka kuuluvat tähän. Ja olen tässä esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi puhua kaikista palveluista, jotka liittyvät tähän tilin avaamiseen, eikä niin kuin komissio alun perin sanoi. Mutta tätä ei kuitenkaan löydy kohdasta 5 artiklassa 3, vaan kohdassa 2. Ja minä tässä tukisin Gebhardin ehdotusta, eli artikla 3 kohta 2 otettaisiin pois, jos IMKO tästä on enemmistönä sitä mieltä. Tämä artikla 3 kohta 5, se, siinäkin pitää olla hieman varuillaan, koska jos me tästä pystymme sopimaan, niin silloin me säästymme useilta kompromisseilta ja myös sekaannukselta. Minusta on myös erittäin hyvä tässä Gebhardin mietinnössä, että kuluttajat ovat keskiössä. Tässä on oikeastaan vain yksi periaatteellinen asia eh, huolimatta Gebhardin hyvästä tarkistuksesta. Eli se, että kun valitsen pankkitiliä, niin silloin raha on yksi asia ja maksut ovat toinen asia. Mutta sitten voi myös olla, äh, esimerkiksi haluan pankin, joka ei investoi asetteollisuuteen tai, äh, tai joka sijoittaa vain kestäviin, kestävän kehityksen asioihin. Eli jos halutaan todellakin tehdä nämä maksut avoimiksi, niin samanaikaisesti meillä ei ole hyvää järjestelmää avata tätä pankin, avoimesti käsitellä pankin politiikkaa. Ja olen tämän sanonut tarkistuksessani jotta tämä asia tulisi esiin, mutta se ei ole ratkaisu. Joten mietinkin tässä ja kysyn esittelijältä ja komissiolta, oletteko te miettineet tätä asiaa ja minkälainen voisi olla hyvä ratkaisu tähän? Eli kuluttajana haluan hyvät edulliset maksut, mutta samanaikaisesti haluan valita pankin, joka ei investoi esimerkiksi asetteollisuuteen, joka huomioi ympäristön ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tällaisia laadullisia kriteereitä, miten ne huomioidaan? Eh, Kiitokset tästä. Ja nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle. thank you very... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille parlamentin jäsenille. Ennen kaikkea Rouva Gebhardilta tässä tästä kovasta työstä, jota hän on tehnyt tiukassa aikataulussa. Olen e- viimeisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että Gebhardin lausunnossa kuluttajat ovat keskeisessä asemassa. Me olemme tyytyväisiä siihen ja kiitämme siitä myös, että rajat ylittävät ylittävä tilinvaihto on tärkeä asia, sillä mehän puhumme tässä rahoitus- ja pankkipalveluiden sisämarkkinoista on fakta, että suuri määrä kuluttajista EU-jäsenvaltioissa ei osallistu rahoituspalveluiden sisämarkkinoille. Tämä on sekä kuluttajille että maksupalveluiden tarjoajille ongelma. Tämä ehdotuksella halutaan puuttua tähänkin ongelmaan. Saavutettavuus on ja sen äh, laajentaminen useampaan kuin yhteen pankkiin on tietysti ongelmallinen. Ähm, meille olisi kuitenkin tärkeää, että kyse olisi vähintään yhdestä pankista vertailtavuudesta. Haluaisin sanoa, että harjo- tämä harjoitus on hyvin vaikea. Komissio piti käyttäytymistaloudesta ison konferenssin ja kysymme asiantuntijoilta talousvalistuksesta. Miten kuluttajille voidaan valistaa taloudesta niin, että kuluttajat tekevät valistuneita päätöksiä? Asiantuntijoiden vastaus oli, että tiedot pitää tehdä yksinkertaiseksi val- kuluttajille. Valistusta voidaan tehdä niin paljon kuin haluaa, mutta loppujen lopuksi tietojen pitää olla yksinkertaisia. Kun teimme tämän ehdotuks- te- ehdotuksen, halusimme, että perustiedot ovat saatavilla selkeäsanaisina. Jos vaadimme enemmän tietoja se ei saisi ainakaan ha- haitata tietojen ymmärrettävyyttä. Vertailtavuudesta vielä. Ähm, vertailtavuustyökalut ovat nyt ensimmäistä kertaa lainsäädännössä, sillä tällaisia työkaluja ähm, kuluttajat jo nytkin vaihtavat. Me haluaisimme, että kuluttajalla olisi käytössä ainakin yksi vertailutyökalu. Ja Mä haluaisin, että tämä ö, taho, joka sen tarjoaa, olisi akkreditoitu. Sitten viimeiseksi tämä on pakollinen ehdotus ja tämänhetkinen puheenjohtajakausi on osoittanut aloitteellisuutta kokousten järjestämisessä, jotta saisimme käsittelyn loppuun ja haluaisimme, että parlamentkin auttaa meitä niin, että tämän parlamentin kauden aikana saamme asian päätökseen. Nimittäin tämä lainsäädäntö täydentäisi kaikkea työtä, jota teemme kuluttajien puolesta, puolesta näinä vaikeina talouden aikoina ja autamme teitä kaiken mahdollisin tavoin, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitos. Kiitokset komissiolle ja nyt vielä esittelijä. Mm, ähm. Kiitos Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta tavasta osallistua tähän työhön. Ja te olette hyvin oikeassa siinä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että käytämme samoja käsitteitä niin, että tässä saadaan johdonmukaisuutta. Olette ihan oikeassa siinä. Ja kysymys kuuluukin nyt, kun on kysymys pankkien vertailtavuudesta, sitä täytyy todellakin miettiä mutta vertailtavuus tietyistä kriteereistä, jotka ovat erilaisia valtiokohtaisesti, se ei minusta ole se, että, että näitä nyt voitaisiin aina vertailla, se ei ole ehkä hyvä asia. Tähän täytyy löytää jonkinnäköinen ratkaisu. Toki haluaisin, että on mahdollista vertailla pankkia kansalaisille. Ymmärrän komission myös pitääkö tämän olla sitten sopimuksessa vai ei, koska se on sitten ihan toinen kysymys. Mutta se, että informaatio täytyy antaa käyttöön silloin, kun kansalaiset sitä haluavat, kaikista niistä palveluista, mitä he haluavat. Joten en nyt ole ihan täysin vakuuttunut siitä, että onko tämä 20, 25 vai 80 prosenttia. 80 prosenttia mistä? Pankithan tarjoavat koko ajan uusia tuotteita, joten miten tämä 80 prosenttia sitten lasketaan, se on kysymys, jonka oikeastaan esitän teille, herra Borisov, ja komissiolle. Tarvitsen tässä jotain äh, kouriin tuntuvaa, jotta voin ottaa kantaa koko asiaan prosenttiluvut ovat aina ihan näppäriä, mutta vain silloin, kun on tällainen äh, pysyvä pohja, josta se lasketaan, mutta pankki ei ole sellainen. Ja se on tämän ehdotuksen ongelma. Mitä tulee sitten tähän pankin tai tilien vaihtomahdollisuuteen Euroopan tasolla, tämä on asia, joka on lähellä sydäntäni. Olin esittelijä muutama vuosi sitten äh, rajat yli tehtävissä maksusiirroissa. Ja silloin pankit ja muut valittivat ja huusivat, ei voi liian kallista, ei onnistu, ei, emme me voi, emme me voi. Meillä ei ole operationaalisia mahdollisuuksia siihen. Oli tuhat ja yksi syytä, miksi tämä ei ole mahdollista. Mutta parlamenttina pidimme sitä kiinni ja tänä päivänä homma hoituu ja toimii. Eli aina kun haluaa tehdä jotain uutta, niin silloinhan kaikki aina vastustavat sitä sen vuoksi, että se maksaa. Kysymys kuuluukin, kannattaako meidän kuitenkin käydä tätä tietä ja tarjota tätä kansalaisille. Ja sisämarkkinat, jotka meillä on yrittäjille, niin haluammeko me tarjota sitä myös kuluttajille? Ja minä haluaisin, että meillä olisi kuluttajien, kansalaisten sisämarkkinat, eikä vain tavaroiden, pankkipalveluiden ja niin edelleen. Ja sen vuoksi tämä kysymys on minulle tärkeä. Ja siksi äh, haluaisin pitää sitä kiinni. Mutta tästä voimme vielä puhua. Mitä tulee näihin laatukriteereihin, herra de Jong, tämä on erittäin sympaattinen todella sympaattinen ajatus. En minä ollut eh, miettinytkään tällaista asiaa. Mutta pelkään pahoin, että tämän lainsäädännön yhteydessä se olisi liikaa vaadittu. Koska silloin täytyy myös miettiä sitä, että mistä kriteereistä on kysymys. Ehkä me voisimme tehdä jonkinnäköisen testin. Me voisimme tehdä tästä pyynnön komissiolle, koska ei tässä ole kysymys vain pankeista, jotka eivät tue mitään aseteollisuutta tai sotilasteollisuutta. Ekologiset kriteerit, so- sosiaaliset kriteerit, on hyvin paljon asioita, joita voisi tähän mukaan miettiä. Olen valmis, olen valmis keskustelemaan näistä kriteereistä. Minä olen itse juuri vaihtanut pankkia, sen vuoksi tiedän tässä aika hyvin, mistä puhun ja mitä ongelmia tähän voi liittyä. Ja luonnollisesti minä olen kysynyt pankeilta, minkälaisia kauppoja te käytte. Eikä kaikki pankit, eivät kaikki pankit voineet antaa minulle informaatiota. Olisi ollut tosi hienoa, jos olisin saanut sitä. Mutta tällä hetkellä tämä on hieman hankala asia, mutta Mielenkiinnolla odotan teidän tarkistuksianne myös tästä. Ja muistuttaisin vielä, että kun kaikki eivät ole paikalla, kun sanoin huomenna, käsittelemme kompromissitarkistuksia Ekon valiokunnassa – IMKO osalta en vielä voi puhua, koska minulla ei ole siihen pohjaa. Ja mahdollisimman nopeasti sitten informoin varjoesittelijöitäni näistä ehdotuksista, joita Ekon valiokunnassa on käsitelty, niin että meillä on pohja mennä eteenpäin ja sitten voimme keskenämme jatkaa IMKO-valiokunnan kompromissitarkistuksista. Ja neljässä marraskuuta puhumme sitten niistä valiokunnassa – ja hyväksyminen on 5. marraskuuta IMKO-valiokunnassa. Ja vielä komissiolle, tähän olette puhuneetkin tästä, meillä on tämä fast track, nopea tie. Me hyväksymme sen sen vuoksi, että meille on tärkeää, että vielä tämän lainsäädäntökauden aikana saamme vietyä tämän asian päätökseen. Tämähän oli Euroopan parlamentin poliittinen tahto että tällainen ehdotus tehdään. Ja silloin meidän tulee huolehtia siitä, että tämä valmistellaan hyvin, mutta mahdollisimman nopeasti kuitenkin toteutetaan. Kiitos. Eh, no niin, nyt me olemme saaneet tämän asian käsiteltyä esityslistalta. Suurkiitokset teille kaikille mainioista puheenvuoroista. Kiitokset mainiosta kokouksesta myös kaikille. Muistuttaisin teitä seuraavasta kokouksesta. Se on 17. päivä lokakuuta yhdeksästä puoli yhteen ja iltapäivällä kolmesta puoli seitsemän. Kiitokset, kokous päättyy.